Yhtään tyhjää. Kiitos, kiitos. dass on Täällä vielä oikaisuista äänestetään Jill Evansin äh, paperissa äänestys alkaa koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet tästä uudelleen laadinnasta? Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Dann geht's weiter. Sitten jatketaan. Ordnungspunkt 20. Esitys on kohta 20. Hyvä, hyvä. Nyt täällä vähän pieni tulva täällä puheenjohtajan pallilla. Tai, no kuitenkin kohta 20 äänestys alkaa. Koneäänestys alkaa. Niin, siirtyy 88 artikla. Tämä on äh, Satu Hassi ja Bart Stassin ja muiden laatima juttu. 15.07. Korva Korhola. Ask for technical help because my, my machine doesn't work. Minun koneeni ei toimi. Yeah, yeah. Perhaps okay. you can try the next one. But anyway, I have voted three times. Minä olen jo äänestänyt kolme kertaa puolesta, mutta se ei toiminut. Chris. Sorry, Chairman, could you just spell out exactly... Voisitteko kertoa tarkalleen, mistä äänestämme mietinnön nimi? Esityslistan kohta 20. Se on tämä muuntogeeninen maissi. Tästähän on, eilen käytiin keskustelua valiokunnassa komissionkin kanssa. Ne pari ihmistä, jotka olivat täällä eilen, muistanevat, mitä täällä tapahtui. Nyt äänestämme tästä koneellisesti, tästä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, 15 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. So, dann geht's weiter mit Tagesordnungspunkt. Esityslistan kohta 21. Nämä lääkeviraston maksulliset palvelut, lintevä Kävän on esittelijä, ja aloitamme sitten äänestysrupeaman. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 ja 38 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, vai? Ei ole selvä. Tarkistetaan 39 koneellisesti, äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 40, 41 ja 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43, no tarkistetaan 40, 41, 42 tarkistetaan koneellisesti äh, pyynnöstä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 43 ja 90 yhdessä puolesta vastaan. tyhjä, hylätty enemmistö, sama enemmistö. 44 89. No taristaan kernaasta 43 90 koneäänestys alkaa. 43 90 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 ja 89 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 45 ja 92 yhdessä vastaan, tyhjää hylätty. 47 ja 91 yhdessä. Ei, ei kyllä. 47 ja 91 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 46 vastaan tyhjää hylätty. 48, 51 ja 54 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 ja viikko 27 yhdessä ryhmä, yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9, 9 kolmeen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 tarkastaa yhdeksästä kolmeseen. Koneäänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Ylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59.31 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67-106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65-105 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Nyt tarkistetaan tämä ryhmä 65-105. Koneäänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä. Ai niin, toinen osa raukeaa. 73 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 75 puolesta tein, kun tarkistetaan 74, koneäänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 75, koska sitä toivotaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 ja 80, tarkistetaan 78 koneellisesti, kun äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 ja 80 identtisesti puolesta. Vastaan tyhjää. No, noin kahdeksan kollegaa osallistui äänestykseen. No, otetaan uusi äänestys koneellisesti. 7980. Siis äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta. Ei. Raukeaa. Sitten 83 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 84 ja niin 85 raukeavat 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Äänestetään koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten ollaan jo liitteissä. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta, anteeksi, 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 111 puolesta. Ei, kun se raukeaa. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 ja 110 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. Äänestetään koneellisesti. 109 ja 110 koneäänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 16 puolesta 15, 15 äh, sitten halutaan tarkistus, okei. Okay. 15, koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 ja 24 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää, äänestetään koneellisesti, 24 koneäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 25. <clears throat> Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa pu- puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. Tarkistetaan 25. Toinen osa koneäänessä alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tämä loppuäänestys, kuten aina koneäänestyksenä, äänestys alkaa. Voit kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 50 puolesta yksi tyhjä. Sitten tämä toinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta yksi tyhjä. Näin ollen onnittelut Linda Mäkävärille. Linda. Lindaa. Thanks colleagues for your... Kiitos kollegat tuestanne tässä, kun kysymys on hyvinkin teknisestä asiasta ja siitä, että lainsäädäntöä jo on ja nyt sitten vain tämä mitä täytyy laittaa käytäntöön, niin nyt haluaisin sitten kääntyä neuvoston puoleen, että saataisiin, neuvostus, äh, saataisiin täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä sopuaikaan. Siis tähän tarvitaan 36 ääntä puolesta, tämän mandaatin myöntämisen puolesta. Hoidetaan tämä koneellisesti, koneäänestys alkaa. haben alle abgestimmt. Es fehlen Kaikki äänestäneet. Kolme puuttuu. Kaksi. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. Näin ollen mandaatti on myönnetty. Lykkyä tykö. Linda McEvan jetzt sowieso nicht. Mutta kun Linda McEvanilla ei muutenkaan ollut mitään tekemistä, koska tupakka on saatu finaaliin. No niin. Sitten äh, tämä äänestysrupeama siis on saatu hoidettua nyt jo ne, jotka haluavat lähteä, niin kun, äh, lähteä pois, niin toivotan teille kaikille mukavaa joulua ja hyvää uutta vuotta vuodelle 2014. Ja ja ladakkaa akkunne ja sitten tullut palakkaa terveenä ja iloisina taas vuonna 2014 tänne joukkoon. Äh, niille, jotka haluavat lähteä, niin tota, näkemiin ja mukavaa joulua mutta jokainen on tervetullut jäämään ja osallistumaan keskusteluun, koska me aloitamme nyt mietinnöllä, jonka on laitanut Peter Liise, joka on tämä Stop the Clock, toinen osa. Peter Liise, ole hyvä. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Eli tässä on todellakin kysymys asiasta, aihetta, jota olemme käsitelleet jo kauan monilla eri tasoilla. Ja haluaisin tähän alkuun heti teitä muistuttaa, miksi Pidet, pidettäisiinkö tässä nyt pieni tauko, kunnes nämä kahdenväliset keskustelut täällä salissa ovat päättyneet? klopfen, Voisiko puheenjohtaja hieman heilutella nuijaa? Eipä tämä muuten nähtävästi lopu. Anteeksi. Ehkäpä nyt voisitte antaa Peter Liiselle rauhan puhua, jotta hän voi esitellä mietintönsä, että saadaan tämä asia eteenpäin. Kollegin Jana Kudakis. Kollegat Jakanu Kudakis. Jana Kudakis. Jana Kudakis, mahdollista kuunnella? Okei. Okay. <laughs> Peter. Also, dann wünsche ich... No niin. No kaikki, ollaan muuta tekemistä, niin äh, hyvää joulua ja uutta vuotta. No niin, ja me lähdemme lentoliikenteeseen. Miksi me ylipäätään nyt sitten käsittelemme tätä? Kasvihuonekaasupäästöt tai lentiliikenteestä kasvavat ennusteiden mukaan. Kansainvälinen siviiliilmailujärjestö ICAO on arvioinut, että ne nousevat vuoteen 2040 mennessä, mikäli me emme mitään tee 1900 miljoonaan tonniin. Muita ennusteita on vielä, jotka menevät vielä pitemmälle, 3,5 gigatonniin. Ja jos verrataan tätä siihen ähm, ilmastonmuutospaneelin arvioihin, niin äh, tämä on äh, yksi viidesosa kaikista näistä päästöistä. Eli siis eh, oikeastaan kaikki muut ilmaston lämpenemisen vastaiset toimenpiteet muilla sektoreilla oikeastaan mitä tämän vuoksi, lentoliikenteen vuoksi. Eli tässä pitäisi oikeastaan IPCC mukaan toimia vielä nopeammin. Vuodesta 1997 lähtien ICAO on saanut tehtäväkseen kansainväliseltä yhteisöltä sen, että se vähentäisi lentoliikenteen päästöjä. Ikävä kyllä, tämä ei ole ollut mikään läpimurto. Kerron tästä hieman tarkemmin vielä. Mutta kymmenen vuotta Kioton jälkeen ei ole mitään silloin ei ollut, 10 vuotta sitten 97 ei ollut mitään kansainvälistä sopimusta, ja silloin tehtiin suuria ponnisteluita, että saataisiin lentoliikenne mukaan päästökauppaan. Ja parlamentissa 90 prosenttisesti, 90 prosentin enemmistöllä tätä kannatettiin ja neuvosto oli jopa yksimielinen. Yksi keskeinen aihe oli se, että saataisiin mukaan lennot kolmansista maista ja kolmansissa maissa, eli kaikille koko matkalle. Ja tätä käsiteltiin oikeudessa moneen kertaan ja nekin juristit, joita me kuulimme, olivat sitä mieltä, että tämä on kansainvälisen lainsäädännön mukaista. tässä kuitenkin nostettiin kova meteli siitä, miten paljon tämä toimenpide kuormittaa lentoliikennettä, mutta se ei ole mitenkään realistista katsoen näitä lukuja. Okei, kyllä ju, on totta, että on kuormitusta ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän ei tule kuormittaa liikaa eurooppalaista lentoliikennettä, koska kolmansissa maissa lentoliikennettä tuetaan, on kansallisia maksuja ja veroja, jotka kuormittavat jo lentoliikennettä mutta esimerkiksi Ryanair on laskettu, että vuonna 2012 päästökaupan kautta tämä kuormitus on 0,03 euroa, eli se kolme senttiä. Muilla lentoyhtiöillä on hieman korkeampia kustannuksia kuin Ryanairilla sen vuoksi, että Ryanair on hyvin tehokas ja hallinnoi hyvin tehokkaasti laitteistoaan. Mutta tämä on kuitenkin se dimensio, muutamia senttejä tai mannerten välisillä lennoilla pari euroa. Mutta esimerkiksi Saksassa on lentoliikennevero, joka on 42 äh, euroa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa se on yli 200 euroa ja USAssa joka on tärkeä kansainvälinen kumppani. Siellä on kansainvälinen kuljetusvero 16,30 dollaria. Ja sain eilen äh, tietoa, että siellä on uusi Äh, vero USAssa henkilöliikenteelle, joka on 2 dollaria 50 lisää. Eli siinä suhteessa EU on hyvin äh, maltillinen. Ja tämä on myös äh, käsitelty usean otteeseen tuomioistuimessa. Eli tässä päästökaupassa on ihan niin kuin kansallisessakin verotuksessa kysymys siitä, että tämä on, jos on pitkä matka, se on enemmän, lyhyt matka vähemmän. Esimerkiksi britit tai saksalaiset käyttävät vastaavanlaista laskutapaa ja se argumentti siitä, mikä kolmasilla mailla on päästökauppaa vastaan, ei ole oikeastaan oikeutettua. Palaan tähän vielä. Meidän täytyy katsoa hyvin tarkkaan se, että Euro, katsoa, miksi eurooppalaisia toimenpidettä kritisoidaan huomattavasti vahvemmin kuin kansallisia toimenpiteitä. Viime vuonna nopeassa menettelyssä otimme tämän kellon pysäyttämisdirektiivin, hyväksyimme sen tai muutimme tätä niin, että yhdeksi vuodeksi 2012 ainoastaan siis nämä velvoitteet rajattiin vain Euroopan sisäiseen liikenteeseen. En ole tänä päivänä enää vakuuttunut siitä, oliko tämä oikea toimenpide, koska toivotut tulokset eivät minun mielestäni ainakaan ole täyttyneet. Mutta näin me silloin päätimme ja toivoimme, että kansainvälisellä tasolla tämä saisi sitten jatkoa. No syys-lokakuussa IKAan yleiskokouksessa saatiin edistysaskelia aikaiseksi, mutta ei kuitenkaan sitä, mitä me halusimme lainsäädännöllämme saavuttaa. Minua hämmästyttää hieman, että samat ihmiset, jotka massiivisesti kritisoivat sitä, että Varsovassa ei oikeastaan saatu minkäännäköisiä tuloksia ja että on hyvin vaikeaa toimia kansainvälisessä ilmastonsuojelussa. Ja nämä samat ihmiset sanovat, että on kokouksessa Montrealissa kaikki toimi huippu hyvin ja mitään ei tarvitse enää Euroopan tasolla tehdä. Ja toisaalta kun katsoo tätä tarkkaan, niin tilanne on itse asiassa päinvastainen. Varsovassa puhuttiin vuoden 2020 mennessä tehtävistä leikkauksista ja selkeistä leikkauksista 2020 jälkeen. Mistään ei kuitenkaan lopullisesti päätetty, mutta se oli kuitenkin tavoite Varsovassa. Kun taas sitten IKAOssa ennen vuotta 2020 ei, ole minkään, ei keskusteltu minkäännäköisistä rajoituksista kansainvälisessä liikenteessä. Ja vuodesta 2020 lähtien on kysymys vain hiilineutraalista kasvusta. Eli ei tämä nyt tarkoita sitä, etteikö tilanne voisi parantua, mutta Minusta ei ole oikeutettua sanoa, että IKA on tehnyt mahtavia edistysaskeleita ja että sitten taas COP19 oli kaikin puolin pettymys. Ei se nyt näin yksinkertaista ollut. No mitä meidän pitää nyt tehdä? Meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla parlamentti tai Euroopan unioni toimii vuoteen 2020. Ja tässä on erilaisia kantoja monien eri eh, intressien edustajat, esimerkiksi halpalentoyhtiöiden. Minähän puhuin tässä jo Ryanairista, joka on Elfa halpalentoyhtiöiden yhdistyksen jäsen. Se edustaa noin 50 prosenttia sisäisiä lentoja ja sanoo, että se ei aio tehdä mitään ennen kuin tämä, lento, ennen kuin tämä lainsäädäntö astuu voimaan. Jotkut muut sanovat, meidän, että meidän tulisi pidentää tätä kellon pysäyttämistä. Tämähän oli tarkoitettu vain vuote, vuodeksi. Mutta toiset kuitenkin ajavat kellon pysäyttämistä vuoteen 2016 tai jopa 2020. Komission ehdotus on kompromissi, se on sitä välimuoto. Komissio sanoo nimittäin, että ne lennot olisivat vuoteen 2020 päästökaupan alaisia, kun ne tapahtuvat Euroopan ilmatilassa. Eli ei ainoastaan, että ne nousevat tai laskeutuvat Euroopassa, vaan äh, kun ne nousevat Euroopassa, niin lasketaan Eurooppa, koko Euroopan ilmatilan äh, välinen matka. Eli matka Pariisista tai Lontoosta Ateenaan, niin se kattaisi sen mutta jos lennetään äh, Istanbuliin, joka on aika tärkeä sen vuoksi, että se on tällä hetkellä maailman suurin lentokenttä. Minusta tämä on hyvä kompromissi ja tämä on kannatettava. Jos äh, ilmastosuojelu äh, kattaa, tällä tavalla me voisimme tavallaan saavuttaa kaksi kertaa enemmän kuin tämä kellon pysäyttämisen avulla. Tämä olisi hyvä merkki myös kansainvälisille neuvoille. On tiettyä dynamiikkaa kansainvälisissä neuvotteluissa. Ja meidän valiokunnassamme on usein ongelma, että vaihtoehtona puhutaan vain näistä millä tavalla tämä ratkaistaan vuoteen 2050 mennessä. Ja meidän mehän haluamme päästöjen vähentämistä. Me haluamme, että ne vähenevät päästökaupalla. Ja se on se meidän ehdoton tavoitteemme. Ja vuoteen 2020 meillä on, me haluamme vähennyksiä Tätä kellon pysäyttämistä on kritisoitu hyvin vahvasti, ei ainoastaan halpalentoyhtiöiden puolelta, jotka todellakin sitä vastustavat ja ovat vieneet sen myös tuomioistuimeen, mutta myös muut sanovat, että tämä on eurooppalaisen lentoliikenteen ja lentoliikennemarkkinoiden vääristämistä. No minusta tätä kautta meillä on kuitenkin vähemmän vääristymistä, jos meillä on lento, joka esimerkiksi lähtee Eh, Istanbulista, eh, niin sehän on nyt tämän uuden ehdotuksen perusteella, kun se lentää Eurooppaan, niin tämän alaisena, kun taas tässä kellon pysäyttämisessä se ei koskenut ollenkaan esimerkiksi näitä Istanbulin lentoja. Oikeudellinen tilanne on ihan selvä. Ja tämä on mielestäni ihan mielenkiintoista. Minähän olen tavannut edustajia kolmansista maista ja olen tavannut edustajia lentoyhtiöistä ja kaikki aloittavat sillä, että tämä ei ole mikään oikeudellinen kysymys. Kukaan ei sano tai väitä, että komission ehdotus olisi minkäänlainen oikeudellinen ongelma. Sanotaan, että on ongelmia kuitenkin kolmasessa valtiossa liittyen tämän hyväksyntään, mutta oikeudellisesti tämä on ihan puhdas asia ja selvä. Ja ICAon neuvosto syyskuussa kannatti tätä ja jos IKA olisi voinut oikeudellisesti tätä vastustaa, niin eihän tällaista olisi voitu päättää. Poliittisesti tästä ei ole päätetty, mutta se mitä päätettiin on neuvoston kokouksessa ei välttämättä ole oikeudellisesti sitovaa, mutta kuitenkin hyvä. Kun taas Ikean päätöslausemassa kannatetaan ilmatilan pohjaavaa lähestymistapaa, eli Frankfurtista Lontooseen lento olisi tämän alainen. Vielä lopuksi, mitä minä ehdotan muutoksia. No en mitään suuria muutoksia, koska komission ehdotus on hyvä kompromissi kahden ääripään välillä. Mutta ennen vuotta 2020 meidän täytyisi katsoa lainsäädäntöä uudestaan sen vuoksi, että me tiedämme, että 2016 vasta tiedämme, mitä ICAO päättää. Eli tarkoitus on 2016 päättää siitä, mitä 2020 tehdään. Jos se on hyväksyttävää, niin silloin me voimme sopeuttaa lainsäädäntöämme siihen, ja mikäli se ei ole meistä hyväksyttävää, niin silloin meidän täytyy lähteä uudelleen miettimään asioita. Sitten olen tehnyt äh, muutamia tarkistuksia, jotka ovat olleet parlamentille aina prioriteetteja myös liikennevaliokunnalle, nimittäin se, miten äh, varoja käytetään. Me haluamme, että se raha, mitä saadaan huutokaupasta, että sitä ei vain palauteta jäsenvaltioiden valtiovarainministerien käsiin, vaan että sitä käytettäisiin, se sijoitettaisiin uudenaikaiseen teknologiaan, ilmastoystävälliseen lentokalustoon tai kansainväliseen ilmastopolitiikkaan. Ja tässä oikeastaan tärkein ehkä asia, joka liittyy kolmansien valtioiden kritiikkiin, on se, että se miten nämä rahat käytetään on niin epäselvää. Parlamentti halusi, että tilanne on erilainen sen vuoksi, että meillä täytyy tässä olla selkeä velvoite, jonka pohjalta me voimme selkeästi myös neuvotella kolmansien valtioiden kanssa myös ilmatiloista. Erittäin tärkeää on myös, että kaikkia sektoreita kohdellaan yhtäläisesti, eli tämä tarkoittaa sitä, että kun tällä hetkellä lentoliikenteen liikenteessä on paljon höllemmät normit kuin esimerkiksi terästeollisuudella. Ja sen vuoksi meidän täytyy saada tähän tietty katto ja, ja yhtäläinen kohtelu. Ja sen vuoksi olen esittänyt tiettyjä teknisiä tarkistuksia. Me puhuimme tänä aamuna koordinaattorinen kokouksessa siitä, että ennen kuin me lähdemme trilogiin, ennen kuin me lähdemme äänestämään tästä mietinnöstä, niin me haluamme komissiolta ja neuvostolta selkeät tiedot. Minä, kuten sanoin, en ollut ihan varma, että oliko hyvä ajatus ottaa käyttöön tämä kellon pysäyttäminen, mutta se, mikä oli voimassa 2012, oli rajattu, mutta kuitenkin on jäsenvaltioita, jossa ei ole tavallaan vaadittu kaikilta lentoyhtiöiltä samaa. Ja sen vuoksi on vaikea päättää näköisistä helpotuksista. Mutta jos me emme nyt saa aikaa mitään uutta, niin silloin meillä on huhtikuusta lähtien tämä vanha sopimus voimassa. Ja tämä on erittäin hankalaa parlamentille, koska se mitä me olemme käyttäneet tällaisena minimiratkaisuna vuoteen 2000, vuoden 2012 kohdalla, niin sitä ei ole, kaikki eivät ole täytäntöön panneet sitä. Joten me emme voi hyväksyä sitä, että kaikki lentoyhtiöt eivät täytä samoja ehtoja ja jotkut joutuvat tässä sitten paljon huonompaan tilaan. Ja sen vuoksi me haluamme, että tästä asiasta nopeasti päätetään. Mikäli me emme tee mitään päätöstä, niin 24. lähtien nämä vanhat säännöt astuvat voimaan. Minun mielestäni meidän täytyy löytää kompromissi. Mutta meidän ei tule kuitenkaan antautua. Meidän täytyy ottaa kolmannet valtiot mukaan keskusteluun ja luonnollisesti kuunnella eri argumentteja, mutta meidän ei tule antautua ja olen ikävä kyllä kuullut hyvin huolestuttavia juttuja. Olen kuullut Euroopan äh, lentoliikenneteollisuudelta, äh, että äh, he ottavat hyvin aktiivisesti kantaa, negatiivisesti kantaa komission ehdotukseen ja sitten tämä lähtee kuin kulovalkea liikkeelle siitä, että apua kolmannet valtiot eivät tue tätä. Tämähän on ongelma. Mutta tässä on myös tällainen epätasapaino sunnuntai-puheiden ja toimien välillä ja myös sen välillä, mitä jäsenvaltiot sanovat ja konkreettisesti tekevät. Jäsenvaltiot sanovat, että me tarvitsemme Euroopan unionia, koska vain silloin me voimme yhdessä toimia esimerkiksi Kiinaa, Kiinan suuntaan. Mutta sitten on kuitenkin kansainvälisiä, tai kansallisia veroja, esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 200 euroa per matkustaja ja Saksassa myös aika paljon. Ja kolmannet valtiot hyväksyvät tämän ihan, ihan ilman mitään kummempia riitoja, mutta kun EU tekee tällaisen päätöksen, niin sitten syntyy kauhea haloo. Keskustelin yhden edustajan kanssa, joka edusti erittäin hyvin tärkeää yritystä tässä yhteydessä. Keskustelimme eräästä kaupasta Kiinan kanssa. Ja Euroopan päästökauppajärjestelmän yhteydessä puhuttiin sitten myös Dalailaamasta. Ja tämä nyt on aika hankalaa. Jos me Euroopan unionina olemme valmiita ihmisoikeuksien kohdalla tai päästökaupan kohdalla tavallaan hinnoittelemaan tällaisia asioita sen vuoksi, että Kiina uhkaa jättää tiettyjä toimituksia tekemättä, niin miksi me ylipäätään sitten haluamme lähteä vaalitaisteluun ja sanoa ihmisille, että me tarvitsemme vahvaa Eurooppaa, jos me sitten heti Kiinan kanssa neuvotteluissa olemme valmiita luopumaan kaikista periaatteistamme? Eihän, silloinhan kiinalaisten tarvitsee vain etsiä aina jokin uusi ö, yritys, joka on suostuvainen ö, sen vaatimuksiin. Ei se käy. Eli meidän täytyy nyt pitää kiinni meidän omista periaatteistamme myös ja yrittää päästä, saada asioita eteenpäin. Ainahan voi puhua paljon, mutta me tarvitsemme konkretiaa, niin että esimerkiksi Kiinan ja USAn kanssa tehdä yhteisiä projekteja ja, ja, ja etsiä varaa, varoja siihen, rahoitusta siihen, mutta ei tule toimia niin, että jokin kolmas valtio voi puuttua Euroopan unionin lainsäädäntöön. Se on meille vahingollista. Kiitos. Kiitoksia Peter Liise. Ja sitten varjoesittelijät painotan vielä sitä, mitä Peter Liise sanoi. Tässä on kysymys periaatteesta, josta me keskustelemme. Ei kenenkään tarvitse tulla sanomaan, että tässä on vain jotain jostain maksuista kysymys, että maat keksivät veroja toisensa jälkeen, jotka ovat korkeampia, oleellisesti korkeampia kuin se maksu tähän päästökauppajärjestelmään. Minä tulen Saksan äh, <clears throat> luoteisosasta ja siellä äh, sitten kun lennetään saarialueelle, niin sitten maksan nelinkertaisen summan kuin jos menisin lentokoneella Lontoosta Washingtoniin. Lontoosta Washingtoniin ja, ja olen osana ETS. Kenenkään ei tarvitse tulla sanomaan, että tässä olisi tämä olisi joku valtiontalouden juttu. On, tässä on kysymys periaatteesta. Ja myös tämä juttu, josta puhuttiin, että Euroopan tason toimijat ovat äh, sitten vaikuttamassa lainsäätäjiin äh, kolmansien maiden välityksellä. Jos aloitat jotain, niin muista, että loppukin on edessä. Me olemme hyvin selkeästi sopineet keskenämme, että lentoliikenne on osa päästökauppajärjestelmää. 2008 sovittiin kyllä jäsenvaltioiden täytyy myös päättää, mitä halutaan. Halutaanko veroja vai halutaanko jotain muuta. Jotain muuta. <clears throat> täytyy it, se täytyy sitten, mutta se on toinen kysymys, minkälaista välineitä käytetään. Mutta meidän täytyy olla myös sopineet suurella enemmistöllä keskenämme, että sitten, ellei mitään tässä ikä on yleiskokousta mitään merkittävää muutosta, niin Stop the Clock alkaa ja 34. ensi vuonna – vanha, meidän vanha, äh, vanha järjestelmä niin lähtee liikkeelle. Se on selkeä automatiikka, joka nyt komissio on tekemässä ehdotusta, joka jossa on siinä puolimatkan krouvissa, jossa voisi olla jotain, jossa on mielekästä käyttää tätä airspace-konseptia, äh, jotta ei kilpailua vääristellä. Äh, Peter Liisa mainitsi yhden lentokenttä, joka on kevyesti, lievästi Euroopan unionin ulkopuolella, ja se, siinä hankitaan, äh, toisella järjestelmällä hankitaan sille kilpailuetua ja se on sinänsä loogista. Ja minä oikeastaan voin äh, ymmärtää tämän äh, äsken esitetyn, meidän täytyy yleisemmin keskustella tästä ilma-alueen käytöstä. Tämä on kuitenkin teollisuuspoliittisesti, mutta myös ympäristöpoliittisesti mielekäs juttu, koska se luo tasapainon niin kuin sanottu, tässä on kyseessä periaatteellinen asia, äh, iso periaatteellinen asia. Pitääkö sitä pyydellä anteeksi, että on puhunut Dalai Laman kanssa ja sitten tai jotain muuta etsitään. Minusta tämä ei ole mikään hyvä konsepti, joka äh, olisi Euroopan tason juttu. Me olemme kuitenkin suvereneja lainsäätäjiä ja meidän pitää hoitaa tehtävämme. Mitä tämän yksittäisiin osioon tosin tässä ehdotuksessa tulee, minusta se on hyvä, että nyt nostetaan, ää, nostetaan tätä huutokauppaosuutta, niin kuin Peter Liisi e- e- esitti, ja myös 1,47 prosenttia otetaan lainsäädä, osaksi lainsäädäntöä. Niinhän me olemme tehneet muillakin sektoreille ja se on oikeastaan sama, missä hiilidioksidipäästöjä tulee, on sitten savupiipusta tai turbiinista. Me kuitenkin tarvitsemme oman käsittelyn kuulollekin 2008 jo otimme tämän tarkoitussidonnaisuuden. Se on mielekästä sinänsä, että, että verot jäsenvaltiossa tai Euroopan tasolla luodaan siten, että ne eivät ole sidottuja tarkoitusperäjä ehkäpä kansainvälisellä tasolla voidaan vedota paremmin sen puolesta, että ilman, ilmastonsuojelu saadaan osaksi niitä velvoitteita, joihin me liittymme kansainvälisellä tasolla, niin että raha myös virtaa sinne samaan paikkaan. Vielä kerran muistutan siitä, että meillä on kiire. 31.4. Stop the Clock päättyy, ellei sopun päästä, niin vanha lainsäädäntö jatkuu. Siinä mielessä kaikki osapuolet, mutta myös neuvosto, niiden on syytä pohtia kompromissimahdollisuuksia, koska jos yksi on uppiniskainen yksi, niin silloin vanha lainsäädäntö on taas peleissä mukana. Minä tuen myös sitä, että vuonna 2020 jälkeen, koska ikahan päättyi, että lokakuussa että saadaan markkinavetoinen väline, ja meidän täytyy sitä ennen valmistautua siihen seuraavaa jaksoa, seuraava valikautta varten, millä tavalla me reagoimme tähän. Siinä mielessä tuen niin kuin laajalti tätä Peter Liisen ehdotusta ja vetoan sen puolesta, että ei ajeta itseämme nurkkaan äh, kolmansien toimesta, vaan että olemme avoimia. Stop the Clock on osoittanut, että, että kansainvälisessä neuvottelussa tämäkin toiminta 28 valtiota ovat liitossa – ja meidän onkin syytä olla yhdessä ja vetää yhtä köyttä, eikä ajautua erilleen, ainakaan toisten toimesta. Tämä oli minun tukeni äh, tämän puheenvuoroni tässä tuen täysin Peter Liisen linja ja linjausta. Sitten jatketaan varjoesittelijöillä liberaaleista. Chris Davis on varjoesittelijä. Ole hyvä, Chris. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tietysti uskon, että lentoyhtiöiden pitäisi osaltaan osallistua näihin päästöponnisteluihin. Ja tietysti kun olemme nyt seuranneet tätä ja keskustelua ikaossa jo pitkään, kyllä kansainvälinen sopimus on paras tapa edetä. En ole vakuuttunut siitä huolimatta näistä lämpimistä sanoista, että siihen päästään. Enkä vahvista, vastusta sitä, että EU käyttää vaikutusvaltaansa, että edetään ja todella pakotetaan muutkin maat kautta maailman ryhtymään toimiin. ja rahoitukselliset seuraukset näille lentoyhtiöille ovat aika pieniä, kuten Liise tuossa sanoi. Nyt komissio on siis tehnyt, tai todennäköisesti se tekee sellaisen ehdotuksen, jos ajatuksena on, että äh, vain äh, EU-ssa toimivia lentoyhtiöitä äh, rokotetaan. Ja ähm, en tiedä, onko tämä nyt hyvä ehdotus mutta mitä sitten tapahtuu, jos toimijat eivät maksa, ja tiedämme jo, että toimijat tällä hetkellä eivät maksa, ja äh, kun kysymys on myöskin tästä kellon pysäyttämismenettelystä, mitä teemme, jotta voidaan taata se, että rahat saadaan? Tällä hetkellä tuntuu siltä, että ei tehdä mitään. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä antaa äh, Äh, Airbusin ja Kiinan hätytellä meitä, mutta pitää tietää, kuinka pitkälle me valmiita menemään äh, ilman, että tulee mitään tällaisia kauppasotia tai muita, äh, jos nyt sitten pidämme kiinni siitä, että on rahat maksettava ja toisaalta siitä kieltäytyvät. Tuen sitä periaatetta, että otetaan käyttöön sellaiset maksut, jotka operaattorit, jotka toimivat EU-ssa, mutta jos sitten lähdemme myöhemmin perääntymään niin joudumme nöyryytetyiksi. Emmekä pääse mihinkään, emme saavuta mitään. Tämä minua huolettaa. Pidän tästä periaatteesta, jos etenemme yhdessä yhtenäiseen tapaan tämän saavuttamiseksi, Puolan tätä, mutta pelkään, että tähän ei päästä. Ja kysymys onkin siitä, josko todella pelaamme tämän kortin kanssa ja ää, sitten valitettavasti kuitenkin epäonnistu, mitä eh, en tietenkään pidä hyvänä, mutta jos kuitenkin ennakoimme tätä tappiota, niin mielestäni meidän pitäisi joka tapauksessa edetä äh, tässä aika äh, äh, varovaisesti. Olen nyt pahoillani, että olen ja katselen sinne päin, mutta haluan, että tässä keskustelussa pidetään mielessä se, että koko tämä harjoitus tähän mennessä ei ole kattanut tai ollut mitenkään kunniakas. Kiitoksia. Satu Hassi. Man sieht, dass Ratserfahrungen da sind. Thank you very much and thanks for... Kiitos. Äh, kiitokset Peter Liiselle erittäin hyvästä työstä, kun hän on valmistellut tätä mietintöluonnosta ja haluaisin sanoa, että poikkeuksellisin hyvin kirjoitti katettu perusteluosa. Yleisesti ottaen minusta on harmillista, että EU ei ole täysin, mutta kuitenkin aika pitkälti antanut periksi poliittiselle painostukselle. Kuten kollegat jo sanoivat, niin alkuperäinen lentoliikenteen päästökauppa on arvioitu oikeudelliseksi, eikä tätä mikään on päätöslauselma tai poliittinen painostus muuta. Myös kuten Peter Liise sanoi, niin valitukset korkeista kustannuksista ovat ihan roskaa. Lentolippujen hintamuutokset ovat 100-1000 äh, kertaa <laughs> enemmän kuin äh, päästökauppakustannukset lennoille. Ja olen samaa mieltä Peter Liisen kanssa siitä, että hallitukset äh, ovat epäjohdonmukaisia. Yhtäältä ne valittavat siitä, että Varsovassa ei päästy eteenpäin, mutta samanaikaisesti lentoliikenteen päästökauppajärjestelmässä ne antavat äh, lentoyhtiöiden vaikuttaa niiden päätöksiin. Mieti vaan, miten pitkälle tämä epäjohdonmukaisuus voi mennä. Mutta todellinen fakta on kuitenkin se, että lentoliikenteen päästö päästöt kasvavat nopeasti ja meidän on puututtava tähän asiaan. Komissio valitsi hyvin pitkälti lähti luovuttamisen tielle johtuen poliittisesta kritiikistä. No, millä tavalla meidän nyt sitten tulisi reagoida tässä tilanteessa? Minusta Tässä ehdotuksessa on paljon hyviä elementtejä. Liisen ehdotuksessa siis esimerkiksi se, että päästökaupasta tulleet tulot ohjattaisiin kansainväliseen ilmastotoimenpiteisiin ja myös se, että tässä on määräaika. Eli odotamme joku sen vuoden, mutta ei kuitenkaan lukuisia vuosia ikaota tekemään todellisia päätöksiä. 2017 muuten me palaamme tähän alkuperäiseen järjestelmään. Tämä on mielestäni minimi. Vihreät tulevat todennäköisesti ehdottamaan tiettyä tiukentamista näihin Peter Liisen ehdotuksiin, esimerkiksi liittyen merialueisiin päästökauppa-alan kattama päästökauppa kattaa, vaikka ei kaikkea, niin kuitenkin sen pitäisi ottaa mukaan taloudellis- talousalueet myös merialueilla. 12 merimailia on liian lyhyt. Meidän täytyy katsoa myös kattoa ja lisätä huutokauppojen määrää, jos kattavuus on kutistunut alkuperäisestä. Kuten jo mainitsin, jotkut maat ovat todella epäjohdonmukaisia tässä asiassa, Yksi vaihtoehto olisi luonnollisesti se, että meillä olisi vero lentoliikenteen käyttämälle polttoaineelle. Tällähän olisi sama vaikutus, mutta lainsäädännöllinen menettelytapa verojen kohdalla on huomattavasti vaikeampi. Joten minusta parlamentin pitäisi pysyä tässä tiukkana – ja tukea alkuperäistä lainsäädäntöä ja olla hyvin selkeä siinä, että, että tämä kattavuuden vähentämisen pitäisi olla vain väliaikaista. Kiitoksia Satu Hassi. Atin Kälähän. Normally like saying this. Kiitos puheenjohtaja. En usein sanottu, tätä, koska se tuhoaa minun uskottavuutta, mutta olen samaa mieltä pitkälti Chris Davisin kanssa – aika ihmeellinen, mitä koalitiot saavat aikaa. Mutta kysymys, joita, johon täytyy vastata, on se, että niin kuin sanoit, tämä on iso periaatteellinen asia, tästä meidän pitää ottaa kantaa siihen, meidän pitää kiinni me niin poispäin, mutta toisaalta tämä aika piene, pienestä rahamäärästä määrästä kysymys on pari euroa per lento. Täytyy kysyä, että miksi me haluamme tehdä niin ison jutun tästä tällaista asiasta, ja järkyttää kumppaneitamme. En nyt niinkään huolestani ole Kiinasta, mutta Amerikasta Intiasta. Oikeastaan ei sillä nyt ole niinkään paljon väliä. Se on periaatteellinen kysymys. Täytyy myös kohdata kysymys tästä, että pidetään kiinni vai eikö. Pidetään siitä tai ei. No, loppupeleissä kuitenkin päätyy maahan, maihin Britannia, Saksa, jossa tota, sitten Frankfurtiin sysätään lentokoneita, ei, ellei, niin, maa, ellei makseta veroja, jos hallitukset eivät sitä hyväksy. Sitten intoa puuttuu selvästikin jäsenmaiden hallituksessa tässä asiassa. Tiedätte tämän yhtä hyvin kuin minä. Tämä ei tule tapahtumaan, niin kuin sanoin, nyt kun tämä peri, iso periaatteellinen asia ei oikeastaan vaikuta kovinkaan kaksisesti jäsen, minä, äh, jäsenvaltiot eivät tule noudattamaan tätä, ne eivät tule panemaan sitä täytäntöä, täytäntöön ja palaamme sitten oikeastaan aika, aika nöyryttävään tilanteeseen. Ja tähän loppupeleissä kuitenkin päädytään, kun lähdetään tähän toimeen. Me ehdottaisimme sitten laajennetaan tätä 2013 icao linjaa vuoteen 2020 ja, ja noudatetaan siinä 2016 päätöksiä ikään yleiskokouksesta. Tämä mahdollista muutoksia vuodesta 2017 lähtien riippuen siitä, miten mennään eteenpäin on yleiskokouksessa. <clears throat> Tärkeämpää on vielä mennä eteenpäin siinä, että saadaan globaali järjestelmä. Meidän täytyy varmistaa, että sitä ei estä kansainväliset jännitteet tästä asiasta. Niin kuin näette, näette eikä tämä nyt kustannuksilta niin tärkeää ole. On tässä tärkeää sanoa, että tähän kaikki tietävät, että jäsenvaltiot eivät koskaan hyväksy, hyväksy sitä, että nämä tuotot tästä menisivät johonkin muualle. Ja ympäristö- ja liikennesyistä globaali sopimus, sen pitäisi olla meidän prioriteettimme ja siihen pitää, siihen pitää pyrkiä, sen päälle pitää painaa. Jos me tietenkin lähdemme painamaan päälle, se tulee vahingoittamaan meidän suhteitamme kolmansiin osapuoliin, kolmansiin os- maihin, erityisesti USAhan, joka on huolissaan omasta vastauksestaan. Tässä on selvästi huolestuttavaa, että monet eivät noudata tätä ja myös teollisuus ja monet maat uskovat, että tämä ehdotus on ristiriidassa sen kanssa, mitä me, mistä me sovimme EUn tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla ikaan yleiskokouksessa. Se vähentäisi ympäristön koskemattomuutta ja se loisi, se vääristäisi, kilpa, vääristäisi, vääristäisi kilpailua, joka vahingoittaa eurooppalaisia yhtiöitä ja se vaikuttaa kielteisesti myös yleisesti tähän ETS-ään. Ja ellei sitä noudateta, niin se koko järjestelmä kärsii. Mutta meidän täytyy myös muistaa, että jos ei tästä asiasta päästä sopimukseen, huhtikuuhun mennessä se johtaa siihen, että ETS palaa entiseen vanhaan soveltamisalaansa, josta sovittiin joku, jokunen vuosi sitten mitä tämä vaikuttaisi poliittisesti ja taloudellisesti ja myös kostotoimien tasolla kolmansien osapuolten toimesta. Toivonkin, että pääsemme yhteistyössä sopuun jonkinlaisista muutoksista riittävän ajoissa, mutta huolestuttavaa on sekin, jos tämä viivästyy. Kiitoksia. Kiitoksia Martin Kälänen. Seuraavaksi Holger Kramer vielen Dank. Äh, jetzt nicht. Kiitos. En nyt tässä lähde toistamaan sen, mikä on jo sanottu. Haluaisin vain muistuttaa, että me jo kuusi vuotta olemme yrittäneet äh, saada lentoyhtiöt äh, mukaan ihan alusta alkaen. Meillä on ollut ongelmia siinä, että kolmannet valtiot eivät ole hyväksyneet toimiamme. Ja sen vuoksi varjo esittää esittelijät me kokouksessa, kun me yritimme neuvotella komission kanssa, saimme tietää, että esimerkiksi USA koki, että sitä ei ole kuultu ja sen vuoksi se protestoi. Minä olen sitä mieltä, että IKA on tavallaan ignoroinut kokonaan komission. Meillähän on, mehän emme saaneet, me, me saimme on paperista nähdä, että siellä käsiteltiin EUta ja sitä, että nyt jo jäsenvaltiot ovat ryhtyneet erilaisiin markkinatoimenpiteisiin, valmistautuvat siihen. Eli tavallaan on neuvosto on ryhtynyt jonkinnäköiseen taistelumielialaan ja se on aika poikkeuksellista on, siellä on nyt päätetty, että ei suostu tähän ilmatilaan perustuvaan lähestymistapaan. Ja oikeastaan tässä on nyt kysymys siitä, että lähdetään uusiin konflikteihin kolmansien maiden kanssa, eikä tässä nyt ole kysymys siitä, kuka on oikeudellisesti ja juristisesti oikeassa. Me ehkä olemme näin juristisesti oikeassa, mutta ei se kuitenkaan auta meitä, jos muu maailma ei poliittisesti tätä hyväksy. Emme me täällä mitään koko maailman lainsäädäntöä tee, vaikka monet täällä niin haluaisivat. Ja sen vuoksi minusta ei ole järkevää lähteä eteenpäin ilmatilaa koskevan lähestymistavan, äh, lähestymistavalla. Meidän täytyy muuttaa tätä lähestymistapaa. Ja tässä ei ole kysymys vain kustannuksista. Eihän päästökauppa maksa paljon. Ei tässä ole kysymys kustannuksista, vaan tässä on periaatteellisista asioista. Kuka päättää ilmatilan oikeuksista? Sehän on ihan peruskeskustelu. Sen vuoksi minusta olisi hyvä, että me tämän, jos me haluamme tukea tätä ilmatilaa lähestymistapaa, niin sen täytyisi kuitenkin lähteä sitten siitä, että ne, joiden kanssa me tästä sovimme, että kaikki hyväksyvät tämän. Eli tämän täytyy olla molemmin puolista. Järkevämpää olisi jatkaa kellon pysäyttämislähestymistapaa. Ja silloin me emme vaarantaisi ikässä aikaan saatuja pieniä edistysaskelia. On maita, jotka eivät halua lähteä kansainvälisiin sopimukseen, ei edes ikaan tasolla. Ja EUn jääräpäisyyden vuoksi tilanne vain vaikeutuu. Ja nyt EU on taas hankaloittamassa elämää. Sen vuoksi tämä ilmatilaa koskeva lähestymistapa ei ole oikea. Ja haluaisin sanoa, että tässä ei enää ole kysymys poliittisesta tahdosta pelkästään, vaan tässä on kysymys myös realiteeteista kansainvälisellä tasolla. tässä palautetaan uudelleen tämä kolmansien valtioiden vastustus. Siis kiitoksia. Thank you very much. Um, I'm... Kiitos. Minä olen esittelijänä Itressä, äh, valmistelijana Itressä tässä asiassa ja tuen kolme edellistä puhujaa ja toivon mukaan äh, minun äh, tukeni tälle ei vie asialta uskottavuutta, mutta asiat, ajat muuttuvat ja tämä ajatus on ollut ilmassa pitkään, mutta itse asiassa jäsenvaltiot eivät enää ole tällä kannalla, että ilmailuala pitäisi tässä verottaa. Ja olemme nähneet seuraukset, ja tämä on varmasti ajatuksena komissiossa, ja tämä on aivan toivoton tilanne. Jäsenvaltiot eivät tätä enää tue. Ja haluan korostaa sitä, että en halua estää EUta käyttämästä äh, sisäistä päästökauppajärjestelmää ilmailua varten. Kustannukset eivät ole niin valtavat. Voimme elää niiden kanssa. Rahoitukselliset seuraukset ovat äh, aika pieniä, mutta poliittiset vaikutukset ovat hyvin suuria. Mm, joudumme suuriin ongelmiin, kun komissio lähtee laajentamaan päästökauppaa kolmansiin maihin EUn alueella. Ja jälleen kerran tulee kauppasotia ja, sotia, ja tämä on todella suuri ongelma. Ja uskon, että tämä vaikuttaa EU-kansalaisten liikkumiseen myöskin, kenties jopa estää kansainvälisiä liiketoimia ja myöskin EUn toimintaa se, että äh, siirryttäisiin tällaisen EUn sisäiseen ilmatilan malliin, niin tämä ehdotettu malli, se tuskin äh, laajentaa tätä kattavuutta. Ähm, ei, ja ei, en, ei, a, e, e, äh, e, ähm, arvioiden mukaan tämä todella olisi 39 prosenttia aikanaan tämä vaikutus. Ja samanaikaisesti tämä varmasti myöskin tuo lisää poliittisia esteitä ja vie myöskin tältä maailmanlaajuiselta sopimukselta pohjan pois, eikä se myöskään johda päästöjen vähenemiseen. Senpä takia tämä jälleen kerran on esimerkki siitä, että EUlla on tämä ongelma, että se jääräpäisesti pitää kiinni omasta mallistaan jopa siinä määrin, että tämä mm, johtaa siihen, että muut osapuolet ovat hyvin vastahakoisia toimimaan jos äh, ilmailukaupan, äh, ilmailualan äh, päästökauppa tulisi voimaan. Kolmannet osapuolet ovat jo sanoneet, että he ovat valmiita näihin päästörajoituksiin, mutta kuinka EU kuitenkin pakottaa menet nielemään väkisin tämän mallin? Kysymykseni onkin, onko tämä poliittista turhamaisuutta, onko tämä poliittista ylpeyttä? tämä käyttäytyminen, jolla komissio, tai tämä komission käyttäytyminen nyt todella vaarantaa nämä hyvät neuvottelut, nämä hyvät neuvottelutulokset, joihin ollaan kansainvälisessä siviiliilmailussa päästy. Ja kaikista näistä syistä minun mielestäni Itressäni niin erityisesti ehdotan, että tätä kellon pysäyttämistä käytettäisiin sisäisenä päästökauppajärjestelmänä aina vuoteen 2016 saakka, eikä lähdettäisi pakottamaan kansainvälisiä kumppaneitamme siihen myöskin. IKA on yleiskokouksessa 2016 todennäköisesti salmitaan yleinen kattava sopimus, ja jotta todella tähän tulokseen päästään, uskon, että meidän pitäisi pitää kiinni tästä myönteisestä kehityskulusta, vaikka tällainen EUn sisäinen päästökauppa olisikin sellainen, jossa EU olisi johtajana, niin se voisi edelleen pysyä johtajan asemassa, mutta kuitenkin älykkäällä tavalla. Kiitoksia. Täällä on myös Rova Korholan vierailijaryhmä ja edustavat terästehdasta Suomesta. Tervetuloa tänne joukkoon. Ja sitten jatketaan. Bas Eichholt. Thank you, uh, Matthias. It's a fascinating... Kiitos Matias. Tämä keskustelu on kovin äh, kiehtova. On ihmisiä, jotka vihaavat päästökauppajärjestelmää. Me tiesimme sen, että me tiesimme jo etukäteen, mitä muut kuin täällä sanovat, mutta Martin, en nyt oikein tiedä, kenen uskottavuus on enemmän vaakalaudalla, jos sinä olet samaa mieltä Krisin kanssa. Ja Kris näytti tuolla jo aika huolestuneella, ja hänen pitääkin, koska jos Martin ja Kris ovat keskenään samaa mieltä, niin silloin jokin on pahasti pielessä. Ja toki tässä keskustelussa on jokin pielessä, koska eh, mihinkä me pyrimme ja mihinkä me olemme menossa koko tällä keskustelulla. No me tiedämme kaikki, että lentoliikenne ei maksa oikeastaan mitään. Kaikki aina sanovat, että saastuttaja maksaa. No, lopettakaa tuo hölynpöly, koska me kaikki täällä teimme suuria säästöjä lento teollisuudelle. Lufthansa, British Airways, kaikki ovat oikein kiitollisia. Mutta jos me nyt mietimme sitä, miksi EU toimi niin kuin se toimi lentoliikenteen ja päästökauppajärjestelmän suhteen, koska me halusimme tehdä jotain hinnoittelulle ilman, jos ei ole maailmanlaajuista sopimusta. Mehän olemme siihen aina pyrkineet. Me olemme pyrkineet maailmanlaajuiseen sopimukseen. Jos me katsomme nyt äh, ICAON sopimusta. Heillä on omat tavoitteensa 2020 jälkeen. Aika uskomatonta. Sektori asettaa omat tavoitteensa. Kaikki muut sektorit ovat kateellisia lentoteollisuudelle sen vuoksi, että ne voivat asettaa omat tavoitteensa. Toiseksi niillä on sitten tämä oma tarkistuslauseke. Eli jos he näkevät 2019, että 2020 tavoite on vaikea, niin silloin he voivat siirtää tavoitetta eteenpäin. Tämä on vielä lumoavampaa. Miten sektori voi itse tehdä näin? Ja sitten ehkä mahdollisesti, potentiaalisesti, jos ne kykevät, kykenevät siihen, niillä on tämä 2016 sopimus. Ja me tiedämme jo, että tässä globaalissa diilissä on todella paljon poikkeuksia. Eli me tiedämme nyt jo, että tämä on tällainen reikäjuusto, eikä vuosi ole vielä edes 2016. Jos me sitten sanomme Eurooppana, että kyllä juu, ICAO kyllä toimii ja tekee, niin silloin teidän pitäisi lukea icao sopimus uudelleen, koska se on yksi heikoimpia tekstejä, mitä olen lukenut. Mutta sitten kuulen, kuinka Chris ja Martin ovat äh, huolissaan siitä, että tämä ei olisi, äh, tätä ei toimeenpanna. Se, mikä minua huolestuttaa, on se, että ei ole poliittista tahtoa. Ja mitä vähemmän on poliittista tahtoa, sitä vähemmän on toimeenpanoa ja noudattamista. Chris, sinä olet poliitikko ja sinä esität kysymyksiä. Onko poliittista tahtoa? Eihän se ole oikeastaan kysymys, koska sinä olet poliitikko ja sinun pitää vastata siihen. Onko sinulla poliittista tahtoa? Martin, onko sinulla poliittista tahtoa? Tämä on se kysymys. Ei niin, että tämä tulee, tämä kysymys tuosta noin vain. Ei, kysymys on myös meidän poliittisesta tahdostamme. Ja sitähän kysymys on, kun muu maailma hyökkää EUta vastaan, koska me olemme menettäneet uskottavuutemme. Me sanomme, että me emme me, me toimimme näin, jos ei saada aikaan maailmanlaajuista sopimusta. Ei ole maailmanlaajuista sopimusta ja silloin me otamme käyttöön tämän kellon pysäyttämisen. Ja nyt me sitten mietimme, no ehkä meidän pitäisi, ehkä meidän pitäisi ystävällisesti pyytää, että voisimme säädellä meidän ilmatilaamme. Ja jotkut sanovat vielä, että meidän pitäisi jatkaa tätä kellon pysäyttämistä. No tämähän osoittaa muulle maailmalle, että me emme ole vakavissamme. Me osoitamme itse, että ei ole olemassa poliittista tahtoa. Tämä ei ole mikään avoin kysymys. Tämä on se, minkä poliitikot tässä huoneessakin näyttävät. Ja jos minä olisin lentoteollisuuden edustaja ja kuuntelisin liberaaleja ja, ja konservatiiveja, niin silloinhan minä näkisin, että poliittista tahtoa ei ole ja pyrkisin vielä eteenpäin. Eli kysymys ei ole, onko poliittista tahtoa. Kysymys kuuluu, onko sinulla poliittista tahtoa, onko meillä poliittista tahtoa. Peter, minä kiitän sinua siitä, että olet yrittänyt tehdä jotain, mutta minusta tämä ei vielä riitä. Tässä on jo annettu periksi painostukselle. Ja minusta on ihan selvää, että meillä ei ole minkäännäköistä globaalia sopimusta, tiettyä liikkumista toki, mutta jos me nyt tässä lähdemme antamaan periksi, niin poliittista tahtoa toimeenpanna mitään on vieläkin vähemmän ja lentoyritykset saavat vain vielä enemmän, joten en näe mitään syytä, miksi meidän pitäisi jatkaa kellon pysäyttämispolitiikkaa. Mitä enemmän kello tikittää, niin sitä uskomattomampaa tämä on. Meidän velvollisuutemme politiikkoina on hoitaa asia. Meillä on vastuu, enkä minä näe, että kovinkaan moni kollega tätä vastuuta kantaa. Kiitoksia. Ja Brande on seuraava. Mr. Chairman, um, as far as I'm concerned... Niin, kiitos puheenjohtaja. Ainakin minun osaltani tämä keskustelu, tämä asia e, <clears throat> lentoyhtiöistä ja hiilidioksidipäästöistä menee paljon kauemmalle, pidemmälle kuin pelkästään lentoyhtiöihin. lentoyhtiöihin. On kysymys uskottavuudesta, poliittisesta tahdosta ja poliittisesta kyvystä tehdä jotain ilmastonmuutoksen suhteen. Muistakaa, ei ole yhtä ainutta argumenttia, ei yhtä ainutta argumenttia, miksi meidän, ei pitäisi olla, miksi meidän pitäisi olla tekemättä jotain, tai miksi meidän pitäisi tehdä, olla tekemättä mitään äh, hiilidioksidipäästöjen suhteen. Me olemme samaa mieltä tästä. Totta kai kustannukset eivät vaikuta normaalisti. Aina puhutaan kustannuksista. Tällä kertaa kustannukset eivät ole mikään juttu. Kustannukset vähemmän kuin kahvikupillinen ennen kuin mennään, äh, jonka ostaa ennen kuin menee koneeseen. Peter Lisi antoi kaikki luvut kustannuksista, mutta myös tästä, myös tästä kasvuennusteista. Hiilidioksidipäästöjen osalta ne ovat valtavat. Eli tämä valtava argumentti tehdä jotakin eh, asian eteen, ja tämä on myös vahva argumentti sitä vastaan, että ei tehtäisi mitään. Ja sitten reilu kilpailu eh, määritelmältään on olemassa, jos jos mennään, siirrytään paikasta A paikkaan B ja lennetään jopa samalla, tavalla, jopa samalla tasolla. Näin ollen reilu peli on. E, me, se, että me emme saa mitään tehdyksi kansainvälisellä tasolla, niin se ei niin voi väittää. Me emme tehneet tätä noin yön yli. Me olemme jo päättäneet Euroopassa vuonna 2008 sisällyttää lentoliikenne tähän päästökauppajärjestelmään. Minä tuin kellon pysäyttämistä viime vuonna. Yksinkertaisesti siitä syystä, koska ajattelin, että se olisi se väärti, että lyödään painetta on suuntaan ja yritetään saada aikaan kansainvälinen sopimus, mutta ikä tiesi, mitä, mistä oli kysymys ja tiesi, mitä, mihin se johtaa ja missä tulemme olemaan, eivät ne suostu kansainväliseen sopimukseen. Eivätkä ne suostuneet. Se on, näin on marjat. Ei se ole kovinkaan vaikuttavaa, mitä siellä on päätetty mitä on teki tai jätti tekemättä. Ja nykyinen Euroopan komission ehdotus on äh, äh, fiksu ehdotus, jossa äh, puhutaan omasta ilmatilasta, ja se on enemmän rajoitettu kuin aikaisempi, mutta se on fiksu siirto, että saadaan asiat eteenpäin. Olen iloinen siitä, että Peter ja Liisa on tehnyt mietinnön tästä, ellei kysymys kustannuksista eikä muista argumenteista, on kysymys vain politiikasta. Ja jos se on pelkästään no, politiikasta kiinni, niin näytetään, että EU on vahva poliittinen voima niin, että, ja jonka munkin maailman täytyy tunnistaa, me olemme, me olemme poliittinen voima muissakin asioissa. Me olemme, voimme olla poliittinen voima, jos me toimimme päättäväisesti ja yhtenäisesti. Ja siksi minä olen huolissani tästä tämän päivän keskustelusta, koska päättäväisyys ja yhtenäisyys. Ei, enpä ole paljon siitä kuullut täällä. Ei edes Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta. Jos me olemme vahvoja tässä asiassa ja voimme osoittaa maailmalle poliittista johtajuutta ilmastoasioissa, niin se olisi sellainen juttu, jota halusin tukea. Haluankin kiittää Peter Lisiä hänen mietinnöstään ja toivon, että pääsemme pikapuoliin sen hyväksymiseen. Kiitos. Kiitos Richard Zeber. Niin, hyvät kollegat, minä tuen yksiselitteisesti Peter Liisen ehdotusta. Luon, että keskustelu osoittaa nyt, että juridisesti ei ole mitään keskustelua siitä, että, että nämä, näistä toimenpiteistä ja sen, että olisivatko ne mahdollista vai ei. Meidän täytyy yksinkertaisesti kysyä, että otammeko itsemme vakavasti yhteisönä ja olemmeko me oman talomme herroja vai annammeko me muiden määrätä, mitä me teemme? Tässä on vähemmän kysymys jäsenvaltiota vastaan olemisesta, vaan on kysymys yhteisöstä kokonaisuutena ja sitten koko EU-sta järjestelmänä. Ja muut suuret kauppakumppanitkin, USA ja Kiina, ovat pelaavat vanhojen strategisten periaatteiden mukaan, että hajoita ja hallitse. Tämä on, ei, ongelmana ei ole maksujen taso eivätkä toimenpiteen, vaan tämä fakta, että yhteisö kokonaisuudessaan esiintyy ja tekee tiettyjä asioita ja että yhteisönä meillä on enemmän painoarvoa poliittisesti ja taloudellisesti kuin yksittäisinä jäsenvaltioina. Ja tämä keskeinen kysymys, siitä on kyse, haluammeko toimia yhteisessä yhteisönä, joka olisi mielekässä, meillä on juridinen toimivalta siihen, vai emmekö halua sitä ja kaikki muut argumentit, ne voidaan unohtaa. Mutta jos me EU: EU-na ja äh, haluamme olla vakavasti otettava tekijä, niin, niin mehän emme saa tehdä itseämme naurettavaksi maailman äh, näyttämöllä ja antaa mahdollisu- muille mahdollisuuksia vaikuttaa meihin. Yksi periaate, periaate ulkopolitiikassa on se, että ei sekaannuta sisäisiin, toisten sisäisiin asioihin. Ja laajalti voitaisiin pitää tätä sekaantumisen sisäisiin asioihin, mutta äh, niin kuin historia on osoittanut, niin kuin äh, äh, roomalais-saksalainen keisari oli se myös aika heikko. Samantyyppinen tilanne meillä on täällä. Jäsenvaltiot ovat vahvoja, niillä on äärimmäisiä toimenpiteitä, jotka ovat oikeastaan moninkertaistavat nämä yhteisötason maksu. Mutta tässä se on, tässä se on, se on valtava ongelma, koska me emme ole riittävän vahvoja viemään tätä asiaa eteenpäin yhteisönä, eu järjestelmänä. Ja silloin kukaan ei ota meitä vakavasti. Ja se on kyllä arveluttavaa, täytyy avoimesti sanoa, että, että tietyt jäsenvaltiot oikeastaan to, haluavat toimia EUn to, tavallaan EUta vastaan ja suoraan toimia, puhuvat kauppasodista sun, sun muista asioista, ja jos tällaista niin parin euron maksusta syntyy kauppasota, niin tästähän meitä pidetään naurettavina. Ja toivottavasti me saamme nämä toimenpiteet kuitenkin läpi. Ja toivon myös, että sitten toisessa vaiheessa saadaan tämä, tarko- tämä, tämä tavoitesidonnaisuus. Valtiot eivät, eivät kuitenkaan halua päästää meitä kelkasta ja jos meillä on rahall- mahdollisuuksia rahallisilla alueilla, niin silloin voisimme toimia yhteisönä. Me olemme todellakin periaatepäätöksen edessä, jos me haluamme käyt- pitää tätä yhteisömenetelmää vakavasti otettavana asiana. Meidän täytyy ryhtyä tässä tuumasta toimeen, eikä vaan miettiä, miettiä sitä, että onko mielekästä palata taas historiassa takaisin ja lähteä vaan jäsenvaltioiden tasolla toimimaan, eikä yhteisönä. Se ei pitkän päälle toimi, koska pitkän päälle me voimme toimia vahvoina vain yhteisön tasolla. Meidän täytyy näyttää tässä, tunnustaa väriä, mutta ellei me pysty yhteisesti toimimaan, niin se on surullista yhteisön kannalta. Kiitoksia, Seber. tämä täytyy laittaa tämä keskustelu kansalliseen valiokuntaan. No niin, sitten antaa palaa äh, Kukuvit seuraavana. Thank you, president. Kiitos puheenjohtaja. Joka aamu Kävelen parlamenttiin. Ja jos ei ole sumua tai pilviä, siis näin vain sattuu aina silloin tällöin täällä, niin aamulla näkee 7.30 taivaan päänsä yläpuolella taivaan, joka on täynnä äh, lentokoneiden jättämiä päästöjuovia. Ja Tämän näkee joka aamu. Ja mielestäni tässä on suuri kysymys, joka liittyy tietoisuuteen, sillä ilmailun kasvu, ilmailu, siis sehän kasvaa hyvin nopeasti ja me kaikki poliitikkoina meidän on ajateltava tätä, meidän täytyy ajatella omaa ympäristöämme, terveellistä ympäristöä, ja meidän täytyy myöskin miettiä sitä, minkälainen tuleva elämämme ja lastemme elämä. Kysymys ei ole pelkästään vain rahasta, vaan kysymys on tietoisuudesta, kuinka voimme elää 10-20 vuoden päästä ilman, että mitä muutoksia tehdään. Me tarvitsemme ratkaisuja. En voi sanoa, että kaikki ratkaisut olisivat oikeita, mutta minun on sanottava, että muutoksia tarvitaan. Enemmän tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu päittämme yläpuolella. Ehkä ihmiset, jotka asuvat suurissa kaupungeissa joka päivä, he eivät enää edes reagoi tähän enää, mutta minä reagoin, koska minä olen peräisin maasta, jossa ei ole niin paljon saasteita, joka ei ole niin saastunut, enkä voi olla samaa mieltä tästä valtavasta kritiikistä, mutta voin vain sanoa, että meidän täytyy löytää paras ratkaisu ja jokaisella meistä on mahdollisuus lisätä tähän oma ajatuksensa ja parantaa tätä ehdotusta, joka meillä on. Mutta emme voi sanoa, että emme tee mitään. Ja samanaikaisesti meidän on mietittävä myöskin teknologiaa, näitä uusia teknologioita, joita tarvitaan todella paljon sillä emme enää 30-40 vuoden päästä voi jatkaa elämää saman mallin kuin tänään. Kiitos. Vielen dank. Kiitoksia, rouva kollega. Todellakin olet oikeassa, kun katsotaan tätä tästä. Siellä on 2000 lento, äh, konetta siellä Euroopan lentotilassa. Vielä rouva Korhola. I just want to... Haluaisin vain hieman selvi, selvittää minun vieraittani. He ovat siis työntekijöiden edustajia, terästeollisuuden työntekijöiden edustajia. Ja olen pahoillani, että jotkut kollegat pitävät tätä hassuna, mutta minä olen huolissani työpaikoista jotkut eivät. Ja esimerkiksi Suomen terästeollisuus on yksi parhaita, mitä tulee esimerkiksi ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin. Ja mm, minun vieraani ovat hyvin huolissaan siitä, että meidän nykyinen politiikkaamme siirtää työpaikat kolmansiin maihin. Me viemme ulos saasteita ja tuomme sisään työttömyyttä. En tiedä, oliko siinä tulkauksessa jotain väliä. Minä sanoin terästehtaan edustajia. Minä toimitin terästehtaiden, terästehtaiden edustajat tervetulleeksi. On minunkin kotiseudullani terästeollisuutta, johon olen hyvissä, hyvissä suhteissa. Meillä on paljon terästeollisuutta minä kotikonnuilla, ja niin olen jatkuvasti tekemissä näiden terästehtaan edustajien kanssa. huono asia, ei ole yhteyksiä. Että tota, tällä tavalla. Ja minä nyt sitten antaisin puheenvuoron komissiolle. Ehkä vastaa, komissio vastaa kysymyksiin tai antaa selityksiä. No niin, sitten palataan normaalimoodiin sen jälkeen. Uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitokset jäsenille hyvin hyvästä keskustelusta. Tämä antaa paljon ajattelemisen aihetta. On totta, että olemme hyvin mutkikassa poliittisessa tilanteessa. Tämä on hyvin haastava tilanne. Tässä tarvitaan viisautta ja vastuunkantoa kaikilta osapuolilta. Nopeus on tärkeä asia. Tarvitsemme uuden oikeusperustan huhtikuun loppuun mennessä ja tässä tarvitaan rakentuvaa, rakentavaa osallistumista ja sitoumista kaikilta, jotka ovat mukana yhteispäätöksessä. Komissio on aina halunnut ottaa globaalin politiikan toimiensa eturintamaan ja tämä pätee kaikkiin toimiimme. Ja sen takia emme turhaan ole ehdottaneet pari vuotta sitten tätä kellon pysäyttämistä, eikä se ollut myöskään turhamaisuutta. Emme ole halunneet istua vain käsiemme päällä, vaan olemme halunneet keskustella kolmansien maiden osapuolien kanssa, heidän näkemyksistään, käsityksistään, ja olemme pyrkineet löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat rakentavia ja konsensushenkisiä Yksi näistä huomioista kolmansilta mailta oli tällainen ilmatilan lähestymistapa. Ja olemme ottaneet tämän huomioon tässä ehdotuksessamme, joka tehtiin siis tarkoituksena päästä eteenpäin maailmanlaajuisesti. Ja ikaussa yleiskokouksessa näin edettiinkin. Ja tämä kansainvälinen eteneminen on hyvin tärkeä asia ja sataprosenttisesti olemme sitoutuneita siihen, että globaali markkinapohjainen menettely toteutuisi. Ymmärrän kuitenkin ja olen samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka totesivat, että aikaisten toimien peruuttaminen olisi huono asia. Tämä ei olisi oikeastaan ollenkaan etenemistä. Päinvastoin se vastakohti, jos mitään ei tehtäisi ennen kuin 2020 nämä toimenpiteet tulevat voimaan, kun kuitenkin meillä on keinot toimia jo nyt mitä nyt olemme ehdotuksessamme tehneet? Olemme pyrkineet antamaan mahdollisuuden jatkaa merkityksellistä ympäristötoimintaa ilmailualalla. Ja tämä on kaikkien muiden taloudellisten toimijoiden kanssa samassa linjassa niiden toimenpiteiden kanssa, joita EU-ssa tähän mennessä on tehty muutoinkin. Ja tämä varmasti myöskin vastaa kumppaneidemme vaatimuksen ekstraterritoriaalisuuden osalta. Olemme halunneet hyväksyä tämän kompromissin sillä tavalla, koska tämä olisi osa tätä maailmanlaajuista etenemistä. Ja tämä myöskin vahvistaa syrjimättömyyden periaatteen. Kaikki toimijat voivat toimia samoilla reiteillä. Niillä, ne reitit, jotka tälle katetaan, niitä käsitellään aivan tasaveroisesti. Ja olemme myöskin sitä mieltä, että olemme tehneet parhaamme voidaksemme tämän ICAON päätöslausman henkeä kunnioittaa. Olette huomanneet, että siinä on joitakin sellaisia säännöksiä, jotka heijastelevat keskustelua ICAOssa, mutta kuitenkin olemme kuitenkin niissä osissa tätä päätöslauselmaa asettaneet varaumamme, jotka voisivat johtua siihen, että varhaisissa toimissamme joutuisimme saamaan niiden toimijoiden maiden hyväksynnän, jotka toimivat Euroopassa. Jos tekee maailmanlaajuista kauppaa, toimii maailmanlaajuisesti, niin silloin on myöskin noudatettava paikallisia sääntöjä. Tämä liittyy suvereniin oikeuteen ja myöskin EUn tuomiovaltaan. Luulen, että kun nyt olen katsellut näitä äh, Liisen tarkistuksia, niin niitä, ne eivät ole olleet mukana tässä ehdotuksessa, Ja tämä liittyy tämän ehdotuksemme äh, äh, laatuun ja nopeuteen. Jos nyt lähdemme selkeästi tätä asiaa muuttamaan, niin tämä mutkistaa yhteispäätöskeskusteluja varmastikin. Ja senpä takia olemme pyrkineet minimoimaan ne muutokset, muutokset ja samalla olen kuitenkin pyrkineet siihen, että politiikan ympäristövaikutukset olisivat pieniä tai ottaisimme ne huomioon. Ja olen täysin samaa mieltä niiden edustajien kanssa, jotka ovat pitäneet uskottavuuden ennakkoedellytyksenä sitä, että EU-politiikkoja todella pannaan täytäntöön 2020, kun meillä 2012, kun meillä oli tämä pysäyttämismenettely, niin vastasimme 98 prosenttiin 98 prosenttia siis kaikista päästöistä katettiin, niin että silloin todella tämä yhdysvaltalaiset, venäläiset ja monet muut lentoyhtiöt kumppanimaissa todella sitoutuivat tähän keskusteluun rakentavalla tavalla ja noudattivat näitä sääntöjä. On selvää, että äh, poliittinen tahto panna täytäntöön EUn tulevaa päästökauppaa on hyvin kriittinen kysymys. Ja lopuksi haluan vielä kiittää esittelijää tuesta komission ehdotukselle, joka mielestämme edelleen on hyvä tapa edetä. Sitä voidaan puolustaa. Se on myöskin juridisesti ja teknisesti kestävällä pohjalla ja täysin toteutettavissa. Olemme hyvin sitoutuneita toimimaan kaikkien kumppaneittemme kanssa, jotta taattaisiin yhteispäätösmenettelyn ripeä eteneminen ja myöskin se, että 30. päivä huhtikuuta tämä asia saataisiin pakettiin. Kiitos. Vielen Dank und jetzt Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä Peter Riise esittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ensinnäkin kaikkia jotka äh, tukivat äh, minun valitsemaani lähestymistapaa. Että on tietenkin harmi, että kaikki eivät, muut eivät sitä ehkä tukeneet, mutta puheenvuoroista kuulin, että, että kritiikkiä esitettiin siitä liian, että oli liian kunnianhimoinen tai toista, että olen liian vähän kunnianhimoinen. Keskustelusta kuitenkin kuul, kuului, että voimme päästä sopuun näistä ehdotuksista ja luulenkin, että tämän ehdotuksen olen esittänyt oikeassa paikassa oikeaan aikaan. E, e, kuitenkin tavallaan olemme kahden ääripään välissä tämän ehdotuksen myötä. Ja Satu, Hassi, Satu Hassi ja Aikot sanoivat, että tässä pitää mennä eteenpäin, voimme mennä eteenpäin, e, laajennamme Euroopan ilmatilaa tai sitten jätämme lainsäädännön silleen. Minä en tällaista linjaa valitsisi nyt ainakaan tämän keskustelun valossa. Tietenkin sitä voi perustella juridisesti ja myös ympäristön kannalta sitä voi perustella, mutta uskon, että siinä on, on ollut, ikäossa on tapahtunut minimaalista edistymistä ja meidän pitää osoittaa hyvää tahtoa. Ja siksi katsonkin, että, että jatketaan komission ehdotuksen linjoilla eikä lähetä sitten sataprosenttisesti vanhan lainsäädännön pohjalle. Jos se, joka haluaa lähteä minun kanssani tällä linjalle, niin <clears throat> sen täytyy niin kuin osin, on, on Dagmar Rothbergin mietinnön osalta havaitsen, että kun mennään täysistuntoon, niin sit, siinä on tilanne se, että pitää kiinni, pitää kiinni myös määräajoista. Silloin täytyy pohtia tarkasti, että, että tätä tilannetta ei käristetä. Ja siksi meidän täytyy pyrkiä hyvin, hyvään yhteistyöhön muiden valiokuntien kanssa ja sitten saada tota, 30. tammikuuta mandaatti äänestyksessä. Minä olin hieman yllättynyt eräistä puheenvuoroista. Korholla sanoi, että me voimme hyväksyä tämän we can live with that, eh, Euroopan sisäisessä lentoliikenteessä, koska kaikissa eh, keskusteluissa esimerkiksi liikennevaliokunnan kanssa oli selkeä eh, linjaus, että jos me otamme vain Euroopan sisäisen lentoliikenteen, niin silloin se vääristää kilpailua, josta kärsii Euroopan, eurooppalaiset, eurooppalainen lentoliikenne, eurooppalaiset lentoasemat. Se on ongelma, jos tämä onnistuu että kuormitus on alhainen Euroopan sisäisessä lentoliikenteessä vuoteen 2020 asti, ja sitten siihen menee kuitenkin enemmän rahaa yksittäisiin yrityksiin. Siis joko meillä on rasitus, kuormitus tai sitten ei. Olen saanut vihaisia kirjoja silloin, kun kellon pysäyttäminen hyvät hyväksyttiin, koska lentoliikenneedustajat ovat puhuneet, että, että, että tämähän ei ole kilpailuneutraalia. Ja jos kaikki jos kaikki entiset päätökset syödään, niin sehän on harmin paikka, mutta minä sanoin, että tässä kellon pysäytys kesti vain vuoden, ja tässäkin, tästäkin pitäisi mielelläni kiinni, koska Euroopan lentoliikenne on hajakautunut ja siellä sanotaan aivan oikein, että silloin jos kansallinen liikenne ei tähän sisälly, niin silloin se merkitsee poikittaissupentointia ja sehän saattaa merkitä kilpailuvääristymistä meidän tappioksemme, jolloin Euroopan sisäinen liikenne joutuu kantamaan suuremman vastuun kuin muut. Tämä on ongelma, jos me kaikki otamme kaikki Euroopan lentoyhtiöt, annamme niille, ilmoita, ilmoitumme, että tässä ei tapahdu kilpailun vääristämistä, niin silloin pohditaan tätä asiaa toisella tavalla. Mutta kuulen, olen kuullut erilaisia näkemyksiä. Toinen, yksi sanoo, että, että kelon pysäyttäminen on hyvä juttu, ja seuraavassakin sanotaan, että sitä me kärsimme. No miten tässä nyt mennään eteenpäin? Tämä on minusta hieman vaikea tilanne. Ja nyt tähän tärkeimpään kysymykseen, jonka Chris Davis ja Martin Callahan esittivät, että mitä tehdään tämän noudattamisen kanssa. Ensinnäkin noudattaminen koskee myös kellopysäyttämistä. Siinä on ongelma. Tässä on, meillä on jäsenvaltioita, joissa on intialaisia, eh, jossa intialaiset ja kiinalaiset lentoyhtiöt eivät joudu maksamaan mitään, vaikka, vaikka kellon pysäyttäminen olisi mukana. Eh, ennen kuin tämä on selvitetty, niin meidän turha jatkaa keskusteluja, koska noudattaminen ei ole mikään itsestäänselvyys, siinä täytyy tehdäkin jotakin. ellei tehdä mitään, niin sitten me emme tarvitse mitään Euroopan tason lainsäädäntöä. Komissio sanoi, että useimmat ovat mukana, ja tietyt lentoyhtiöt ovat vapaaehtoisesti mukana, jopa mannerten välisillä lennoilla ei sitä ole pakko tehdä, mutta, mutta ne parantavat tällä tavalla imagoaan lentämällä tehokkaasti ja kuormittamalla ympäristöä vähemmän kuin muut. Siksi ne ovat mukana. Ja se on sinänsä myönteinen juttu. Ja, nämä, näit, ja nämäkin lentoyhtiöt täytyy muistaa. Yhdysvallat, joka ei ole mitään ongelmia tämän ilmatilan kanssa. Martin Kellänen ikäossa hän, amerikkalaiset tukivat tätä ja sitten olisi ihan, ihan haihattelua sanoa, että ollaan tekopyhiä. Jos, kun se, joka on lentänyt USA, niin tiedätte, että, että USA lentotila on pyhä. Siellä tämähän myönnetään myös EUlle. Ja USA sanoo vaan, että tämän, silloin täytyy tehdä tämä juttu sillä, se sitoo kaikkia amerikkalaisia ja eurooppalaisia. Silloin meillä on se yhteinen haaste amerikkalaisten kanssa. Ja tämä pitää muistaa ja jokaisessa Euroopan lainsäädäntöhankissa on kyse myös täytäntöönpannosta. Tietenkin kaikki, tämä voi koskea meitä kaikkia ensi viikolla annan esimerkiksi, annan teille yhden esimerkin nyt. Minullakin on kotikonnuillani terästehtaita, minullakin on yhteyksiä siellä henkilöstöneuvostoon, ja kuvitelkaapa tilanne, että meillä on nykyaikainen terästehdas, niin kuin ne Suomessa ovat, Saksassa myös useimmat ovat moderneja, ja sitten tehdään ympäristölainsäädäntöä Euroopan tasolla, vaikka ilmastonsuojelun hengessä, ja sitten meidän pitää kiinni, pitää kiinni näistä Suomessa ja Saksassa, me toteutamme niitä, Muut, muiden täytyisi tulla perässä. Ja sitten Kiinan hallitus sanoo, että Kiinahan vaan kasvaa ja kasvaa, että me, meillä on nyt terästehdas Italiassa tai Ranskassa, ja me emme halua lähteä tähän. Ja jos te äh, sitten kun Kiinas, jos, jos kiinalaisille omistajille myös velvoite, annetaan tämä velvoite, niin sitten tulee sanktioita. No mitä sitten henkilökunnalle sanotaan? Emmehän me voi hyväksyä sitä, että Kiina kieltää meiltä panemasta, tekemästä lakeja Euroopassa. Se, mitä komissio ehdottaa, niin sehän ei koske Kiinaa, se koskee vaan se, että jos ollaan Euroopassa, noustaan ja laskeudutaan hyväksymmekö sen, että ulkopuoliset kieltävät meille, meiltä tämän näin. Siis Martin Källänän ja Davis ja Korhola ja minä voisimme tavata ja sanota, sanomme, että jos on näin yksinkertaista panna eurooppalaista lainsäädäntöä pois käytännöstä, niin sitten haetaan seuraava esimerkki ja sitten me kärsimme kaikki siitä, mitä tämä tarkoittaa vastauskysymykseen noudattamisesta. Meidän täytyy muiden muun lainsäädännön välityksellä myös tehdä komissiolle ja neuvostolle selväksi, että voidaan tehdä vaikka mitä, mutta ellei sitä panna täytäntöön, niin niin silloin komissiolla ja parlamentilla on tehtävää, e, ja neuvostolla, ei me, me, koska ministerineuvosto vuonna 2008 neuvottelusta on sellaisen asian mukaan, just, joka tuli siis, ei tullut parlamentista eikä komissiosta, nimittäin neuvosto sanoi, että jos lentoyhtiöt kieltäytyvät olemasta mukana, mukana päästökaupassa, niin silloin jäsenvaltiolla on oikeus kieltää lentoon lähtö ja laskeutuminen. Tämä oli neuvoston ideoita. Ja Eurooppa, Euroopan että Euroopan oikeutta täytyy soveltaa, mutta en usko, että tähän päädytään, päädytään vaikka sitä uhkaillaankin. Meidän täytyy olla tarkkana että, että nämä äh, uhkaukset eivät mene liian pitkälle. Mutta tämä on lainsäädännössä. Toivonkin, että emme ajaudu tähän uskon, että meidän pitää konkreettisesti sanoa jäsenvaltioille, että niillä on myös vastuu kannettavana. Heikko, heikko lenkki on tässä ehkäpä tulopuolella. Meillä ei ole mitään selkeää velvoitetta sille, että tulot äh, äh, palvelut, sitä tarkoitusta, jota me olemme ajatelleet, eli ilmastonsuojelua, uutta teknologiaa, sen tukemista, ja ilmastonsuojelua kolmansissa maissa yhteisi, yhteisillä toimilla, se voidaan tehdä. Mutta jos tämä ongelma on niin suuri kuin mitä se yritetään tehdä, niin jäsenvaltioiden pitäisi sitten, äh, sitten ottaa 10 prosenttia tuloistaan niin kansallisella verotuksella. Mutta, mutta tämä keskustelu on varmasti aika nopeasti ohi, koska sit jäsenvaltiolla on kuitenkin periaatteellinen ongelma sen suhteen, että hyväksyä tällainen tarkoitukseen sidottu linjaus – ja se aiheuttaa, tällainen ongelma täytyy voittaa, koska jos tämä on niin suuri vaara, niin meidän täytyy keskustella tästä vaarasta vakavasti. Me olemme riittävän pitkään tätä asiaa vaatineet, ennenkä me voi jäädä tähän äh, äh, käkkivään liian pitkäksi aikaa. Vastuu täytyy kantaa. Kiitoksia. Kiitoksia Peter Liise. Niin, määräaika tarkistuksella 19. joulukuuta kello 12. Sitten ää, tarkistukset käsitellään täällä valiokunnassa ja 23. tammikuuta, josta jolloin äänestetään, ja sitten äänestys ää, täällä valiokunnassa 30. tammikuuta sitten huhtikuun täysistunnon tähdetään tämän paketin kanssa. Hyvä. Tämä kohta on käsitelty esityslistalta ja sitten jatketaan kohdalla 23, jossa keskustelu EFSAn edustajien kanssa Euroopan elintarviketurvallisuusvimaisen lausunnosta keinotekoisen makeutusaineen aspartaamin turvallisuudesta ihmisten käytössä. Ensimmäisenä puhuu EFSA. Ja sitten kerätään puheenvuoropyynnöt. Gut, diejenigen. Ciao diejenigen, die daran teilnehmen. Ne, jotka haluavat osallistua, osallistua keskusteluun, niin äh, mukava, mukavaa, että olette mukana, mutta odotetaan hetki, että saadaan rauhallisuutta tänne saliin. So, ich glaube, jetzt können Sie starten. me no, nyt voitte aloittaa. Uh, thank you, Chair. Uh, my name is Hubert. Kiitos, Hubert Leiker ja meillä on useita kollegoita mukana, niin heillä on teknistä tietoa tästä aiheena olevasta asiasta. Jos sopii, voisimme ensin käyttää 3-5 minuuttia asian alustamiseksi. Jos se sopii teille hiukan asian alustamiseksi. Tämä on siis ensimmäinen makeute, joka on tällä tavalla arvioitu ja periaatteena on ollut se, että kaikki tieto kerätään EFRassa sen omasta toimesta. EFRA siis itse kerää kaikki tiedot ja mekanismit, joita käytimme näiden valtavien tietomäärien keräämiseen ovat olleet muun mm. muassa se, että olemme pyytäneet tietoa omilta tutkijoiltamme, olemme myöskin perustaneet työryhmän, tällaisen paneelin, kuten tavanomaista, ja tieto, jota saatiin, oli riittävä, jotta voitiin tehdä kaikki toksikologiset arvioinnit, kuten myöskin altistusarviointi. Ja, viimeisen, ja sitten haluan antaa kollegalleni tohtori Kaasille puheenvuoron tästä, mutta olemme siis tehneet tällaisen julkisen kuulemiskierroksen myöskin, ja siinä saimme todella paljon erilaisia kontribuutioita ja haluamme kiittää kaikista näistä hyödyllisistä tiedoista, joita tämän kuulemisen kautta saimme tämän raporttimin laatimiseen. Ja nyt jos sopii, haluaisin antaa puheenvuoron siis kollegalle tohtori Kaasille, jotta hän vielä kertoo näistä pää, tie, tieteellisistä päälöydöksistä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensimmäinen äh, asiani on tämä, tämä aspartaamin rakenne. Se on aika yksinkertainen molekyyli, koostuu kahdesta rakennuspalikasta. E, minua ja aspartaamissa minosittia, vanaliini ja spatikassia. Aspartaamissa myös eh, on kemiallisesti muodostunut, joka antaa sen tietyn maku, maun sille. Ja aspartaami on eh, se, äh, vapauttaa fenvanaliiniä ja metanolia, mesanolia. Ja aspartaami itse ei sinällään mene elimiten verenkiertoon, vaan ainoastaan ne kaksi ainesosaa, jotka menevät Nuasitiin tavoin tähän verenkiertoon aamiestä nauttiossa. No mitäs metanoli? Metanolihan vapautuu aspartaamista ja sitä, se, se, se, se käyttäytyy samalla tavalla kuin metanoli hedelmissä ja vihanneksissa. Metanoli sisältyy verenkiertoon. Metanoli tuottuu luonnollisesti ja metanolia tuotetaan luonnollisesti omassa, ö, ö, omassa kehossa kemiallisten reaktion tuloksena. Ja on aika mahdotonta ö, tutkia, ö, kertoa tästä lopputuloksesta ilman yksityiskohtaista se, tie, tieteellistä selvitystä. Ja minä puhun tästä ö, toksisuudesta ja ja kysymys, ensimmäinen kysymys, että aihetta kasvattaa niin, syöpää. Meillä on kahdeksan teollisuuden tekemää tutkimusta, mutta muu USA on toksikologinen ohjelma on tehnyt selvitykset 40 vuoden aikana. Mikään niistä ei ole antanut mitään näyttöä siitä, että svartaamia aiheuttaisi syöpää. Kuitenkin olemme tietoisia selvityksistä, jota Euroopan, eurooppalainen instituutti on tehnyt, jossa väitetään, että svartaamia aiheuttaisi kasvannaisia. EFSA on analysoinut tätä dataa ja todennut ongelman tietyissä infektioissa, jotka liittyy infektio, e-, eläinten infektioihin ja huonoon terveyteen, mutta johtopäätökset äskettäisistä uusista arvioista, joita, jossa, jossa tutkittiin syöpätapahtumia ja tämä arvion teki pat, usa amerikkalainen patologia ja USA EPA-komissio ja tämä osoitti, että tällaiset tulehdukset hengitystiessä, tiehyissä on tulkittu tuollaisiksi lymfomaksi. Ja, ja ja aikaisemmin näitä EFSA on vuonna 2006 2009 analysoinut näitä ja ollaan, ei mitään näyttöä ei karsinogenisyystä ole havaittu. Siksi tällainen yleinen johtopäätös on tässä paneelissa oli se, että mitään näyttöä ei ole, että aspartaani aiheuttaisi syöpää. Ja sitten seuraava kysymys, joka liittyy se aspartaamiin ja raskauteen. Aikaisemmissa tutkimuksissa puhuttiin siitä, että aspartaami voisi vaikuttaa haitallisesti terveyteen tai raskautta. Ja Kuitenkin <clears throat> samanaikaisesti oli huomattavaa tällaista toksisisuutta, joka ja sitten jos lopetti syömisen, niin, niin seurauksena myös abortteja. Ja useissa selvityksissä on nähty, että aspartaami testattiin metabolaadin rinnalla. Ja havaittiin, että itsessään aiheuttaa saman jutun raskaudelle kuin aspartaami. Tämä johti siihen hypoteesiin, että aspartaami voisi aiheuttaa saman kuin finolit. Ja tämä, tässä on sinänsä järkeä, koska finalaani on, on myrkyllinen happo ja se on tunnettu sen perin finalketoriaanilla – ja PKU-ominaisuudestaan. Ja siinä on finalaani, joka vaikuttaa, ja korkeat finalaanitasot kertyvät vereen, vereen, ja se aiheuttaa se toksisuutta, ja se aiheuttaa taas PKUn. Paneeli ö, otti, käytti hyväkseen ö, olemassa olevaa tietoa, tietoa tästä, tästä toksisuudesta, toksisuudesta, ja tämä on maailmanlaajuinen ilmiö, jossa on selvitetty, mitkä pitäisi olla PKUssa äh, järkevät äh, tasot. Tässä tehtiin myös mallinnuksia, jossa pyrittiin ennakoimaan näitä tasoja aspartaamia käytettäessä. Ja näissä laskelmissa kävi ilmi, että jopa tällainen merkittävä kulutus, 40 siis milligrammia aspartaamia per äh, kehon, kehokilo, ei anna aihetta veren, veressä olevan finalaamin tason nousuun. Itse asiassa voi, niitä voisi ottaa tunnittain, eikä se vaikuttaisi tähän tasoon. Johtopäätökset tästä aspartaamista on ensin, että aspartaami ei aiheuta syöpää, eikä se aiheuta mitään riskiä niin kuin raskaustapauksessa ei mitään muutkaan, muutakaan nyrköllisyysnäyttöä ei ole. Siksi paneeli totesi, aspartaami on terveellinen hen- käytettäessä, eikä se, eikä se vaikuta näihin tasoihin. Ja tämä on tieteellisen komitean lausunto. Ja sitten vielä vastaisin <clears throat> kysymykseen, pitäisikö meidän olla yllättyneitä siitä, että tämä ei ole mikään turvallisuusasia aspartaamiin kohdalla – nykyisissä, nykyisellä käyttötasolla? Ja vastaus on ei. No miksi ei? Koska aspartaami itsellä, itsessään ei mene kehoon, vaan se hajoaa ja ainoastaan finalaniini, niin, ja mesaniniini, joka menee, kolme luonnollista tuotetta menee kehoon. Ja meidän arvioimme on osoittanut, että finalaniinin vaikutus ja, ja metanolin vaikutus aspartaamista olivat korkeimmilla tasoillaan ja sekään, sekin on vain 10 prosenttia normaalista totaali metabolimäärästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Aloitamme keskustelun. Mennään listan mukaan. Monet kollegat eivät ole enää paikalla. Peter Liese. Dann Frau Lepage. Gut. Sie ist Peter Liese. Peter Liise. Ensiksi Peter Liese. Eikö? Linda McCaven vai? Linda. Yeah, thank you, Chair. I just have one question, which Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys. Äh, Rod Berndi piti lähteä. Hän pyysi esittämään yhden kysymyksen. Hän haluaisi tietää, intressikonflikteista, eturistiriidoista. Voisiko EFSA kertoa, onko kukaan heistä työskennellyt makeutusteollisuudessa? Euh, merci, euh, merci monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Tämä EFSA ja Aspartaamin tapaus on asia, joka on tullut monen mutkan kautta tänne. muistetaan, että Aspartaamia oli tarkoitus jo vuonna oli tarkoitus 20 vasta äh, tarkastella ja monet parlamentaarikot olivat sitä mieltä, että pohjana olleet tutkimukset äh, Euroopassa aspartaamimarkkinoille saattamiseen olivat sellaisia, joista ei EFSAlla eikä komissiolla ollut tietoa. Ja sen takia haluttiin jo tässä vaiheessa tehdä tämä uudelleenarviointi. Tämä on siis ensimmäinen tutkimus, joka meille on nyt sitten esitelty jo tammikuussa, ja siinähän Ähm, oli paljon kiistanalaisia kysymyksiä, erityisesti tieteilijöiden taholta, italialaisten ja tanskalaisten tiedemiesten osalta, äh, koska äh, osoitettiin, äh, että aspartaami vaikuttaa sikiöihin ja että se aiheuttaa ongelmia siis raskaana oleville naisille. Tässä asiakirjassa itse asiassa myöskin osoitettiin, että osittain se oli vuoden 2007 konsulttiryhmän julkaisemasta äh, aspartaamitutkimuksesta. 60 riviä olivat aivan täysin identtisiä, niin että tämä oli aika äh, erikoislaatuinen tapaus. Ja senpä takia tähän uuteen työhön sitten ryhdyttiin. Ja haluan sitä kiittää EFSAa, että se on todella vastannut kysymyksiimme joita olemme sille tämän kuulemiskierroksen aikana ähm, esittäneet, vaikka nämä osa näistä vastauksista ei olekaan kovin täydentäviä äh, samalla tavalla kuin Roma Mäkävänkin esittämä kysymyksen mielestäni niin tähän liittyy ongelmia ja tämä ongelma ei ole mikään äh, mitätön ja se johtuu siitä, että EFSA soveltaa tällaista kahden äh, naaman politiikkaa tässä 67 tutkimusta, 66 tutkimusta osoittavat, että aspartaami on luotettavia ja Epson mielestä 50 on siis luotettavia ja 30, 13 niistä eivät, ei, 16 nimestä eivät ole. Ja nyt sitten voidaan esittää kaikenlaisia kysymyksiä, mutta en ymmärrä millään lailla kuinka kaikki nämä tutkimukset, jotka antavat ymmärtää, että äh, luotettavat että tuot, tietyt tuotteet ovat tuotettavia ja sitten taas on olemassa tutkimukset osoittavat, että ne eivät ole täysin luotettavia. Tämä pätee tähän samalla tavalla kuin bisfenyli A-hankin. Emme voi siis hyväksyä tämän tyyppistä toimintatapaa, erityisesti kun ajatellaan, että tämän suurimman suositellun päiväannoksen pohjana on itse asiassa 93 ja 96 julkaistujen tutkimusten tulokset. Niitä ei ole itse asiassa missään tieteellisessä julkaisussa koskaan julkaistu. Aspartamin osalta siis tällaista tieteellistä vahvaa pohjaa näyttöä ei ole. Ja kun ajatellaan tätä tämänpäiväistä meille esiteltyä tutkimusta, niin suurin osa näistä tutkimuksista, jotka ovat tämän pohjan, ovat sellaisia, joita ei ole ollenkaan tieteellisesti julkaistuja, niin että tieteellinen yhteisö ei ole saanut mitään mahdollisuutta tutkia näitä tutkimuksia. Haluan esittää siis kysymyksiä, mitä kriteeriä on käytetty näiden tieteellisten seikkojen tutkimiseksi, koska emme tietenkään voi pitää tätä pätevänä ilman tätä. Ja en tiedä, voidaanko ajatella, että tämä suorin suositeltu päiväsaanti on vain pelkästään teollisuuden ehdotuksen mukainen. Ja lisäksi haluaisin myöskin tietää, josko nämä tutkimukset on tehty sellaisissa laboratorioissa, joiden työn laatu on FDAn taholta moitteettomaksi. Ja onhan muistettava, että tässä edelleen kysymyksessä vain tutkimukset, joihin on tähän mennessä pohjattu. Arvoisa puheenjohtaja, edelleen olen hyvin epäilevällä kannalla tämän arvioinnin osalta, jonka EFRA nyt on suorittanut, ja haluan esittää ihan täsmälleen samat kysymykset kuin Rova Rothbeerenkin. Vielen Dank. Kiitos. Liotard. Ja, dank u wel. Kiitos. Minä olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa 2012 uudelleenarvioinnissa. Yksi vanhempi EFSAn tutkija sanoi, että oikeastaan ei ollut ollenkaan tilaa epäillä aspartaamin turvallisuutta. Ja nyt sitten julkaistiin tutkimustulokset vuoden aspartaamin uudelleen tutkimusten jälkeen. Eli tässä ei ole kysymys uudesta tutkimuksesta, vaan vanhojen tutkimusten uudelleen tutkimus, jossa oikeastaan lopputulos tiedettiin etukäteen. Eli aspartaami on turvallista, sanoo teollisuus, mutta sitten on riippumattomia tutkijoita, jotka ovat eri mieltä ja haluaisin hyvin mielelläni tietää EFSAlta, miten te voitte selittää sen, että jos on katsottu 55 kriittistä tutkimusta, että ne kaikki ohitetaan epäluotettavina ja että niistä mikään ei olisi totta. Minusta tämä ei ole uskottavaa, eikä minusta liioin ole uskottavaa se, että muut jäsenvaltioiden elintarvikeviranomaiset luottavat näihin tutkimuksiin ja ottavat ne vakavasti. Eli eikö EFSA sitten ota vakavasti jäsenvaltioiden elintarvikeviranomaisia, senkin haluaisin tietää. Ja samanaikaisesti tutkimukset, joissa on ihan todistettavia virheitä, josta on esimerkiksi tietoa. Esimerkiksi yhtenä viikkona koeeläimet kuolivat ja seuraavalla viikolla ne taas kuulema elivät. Eli siis Tämä on aika ristiriitaista. Millä tavalla EFSA voi hyväksyä tällaisia tutkimuksia, eikä sitten katso vakavasti eh, näiden muiden, näitä muita tutkimuksia, eikä suhtaudu kriittisesti tällaisiin kummallisiin tutkimuksiin? Minusta EFSA on tässä tavallaan äh, eh, tuominut kahdella eri tavalla ja oikeastaan halunnut vain etukäteen päättää, että aspartaami on turvallista. Mutta tällä tavalla toimiminen ei kyllä todellakaan minua rauhoita, eikä nähtävästi rauhoita monia muitakaan kollegoita. Enkä minä usko, että kuluttajatkaan tähän luottavat, eikä tämä ole hyväksi ei EFSAlle eikä meidän työllemme. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gilpanio. Minuutti 30. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, rakkaat kollegat, kysymys on skandaalista ja valitettavasti tämä on tunnustettava myöskin sen osalta, kun kysymys on niin sanotusta eurooppalaisten elintarviketurvallisuusviranomaisesta, koska kysymys on todella perusteettomasta asiasta. Haluan sanoa tämän komission ja EFSAn edustajille, jotka ovat täällä läsnä. Minun mielestäni EFSAn kanta on todella deontologian tämän asiantuntijuuden ja etiikan sääntöjen vastainen. Tämä on sanottava ääneen täällä Euroopan parlamentissa jäsenten toimesta. Teitä voidaan moittia monella tapaa. Tämä on jo sanottu. Haluan muistuttaa tästä. Nämä yliopistotutkimukset eivät ole tuletuksi huomiksi. Samoin myöskin on käytetty sellaisia tutkimuksia, joita ovat teollisuuden alat rahoittaneet ja joita ei ole julkaistu tieteellisessä julkaisuissa ja myöskin tämä eturistiriita kysymys, kuten Rothbeeren tässä huomautti, ovat tällaisia kysymyksiä. Meillä on tässä siis todellinen skandaali edessämme, enkä nyt lähde selittelemään sen kummemmin sitä, mitä kollegat tässä jo sanoivat aivan oikein, Robert Liotard ja Page puhuivat, meillä on viisi sellaista faktaa, jotka osoittavat, että tämä ei ole mitenkään mahdollista. Ei voida ymmärtää sitä, että tällä hetkellä näinkin sellaisessa maailmassa, jossa eurooppalaiset pelkäävät. Ja kun ajatellaan näitä elintarvikekriisejä ja huijauksia, joita ihan äskettäin Euroopassa on koettu, niin tämä elintarviketurvallisuus pitäisi todella asettaa kovin korkealle sijalle niiden viranomaisten toimesta, jotka kuitenkin vastaavat siitä, että voidaan suojella eurooppalaisia kuluttajia. Nämä eturistiriidat, jotka itse asiassa, siis se, että nämä tutkimukset ovat teollisuuden alan itse kirjoittaminen, niin olen saanut näistä ihan tarpeeksi ja niin haluan sanoa tämän suoraan puheenjohtajalle. Kiitoksia. Ai Juuso, minuutti 30. Eh, muchas gracias. Kiitokset. Minäkin haluan kiittää EFSA tästä äh, alustuksesta. Haluaisin, että nyt äh, puhuttaisiin myöskin asparagiinihaposta ja kaikista näistä asioista, joita on tutkittu, koska psykologithan tietävät, että kysymys ei ole näissä aktiivisissa aineissa, vaan siinä kuinka äh, ihmiset voivat vaikka, siis kuolla vaikka vesihän ei ole siellä vaarallista, mutta ihmiset voivat siihen vaikkapa tuke, tukehtua tai siihen hukkua. Äh, aspartaamista. Tiedämme myöskin, että tässä siis on kysymyksessä intressiristiriita, kun kysymys on myöskin muiden makeuttajien tuottajista, jotka ovat itse asiassa ehkä paljon kalliimpia kuin aspartaamia, joilla ne, se voitaisiin korvata. Minä luotan EFSAan, luotan siihen, että tieteentekijät ovat luotettavia ja äh, jos emme hänen EFSAan sitten luota, niin siltähän pitää viedä sen varat pois. Tässä on tehty tutkimuksia, jotka nyt tuntuvat olevat aspartiinille myötämielisiä koska itse asiassa ongelma on kuitenkin tässä määrässä. Jos nyt tässä, kun kysymys on 40 milligrammasta per painokilo per vuorokausi, niin ilmeisesti tässä tapauksessa aspartaami siis on haitatonta, jos näin on kerran EFSA todennut. 1.30. No, minuutti 30. Thank you. Um, kiitos. Tämä nyt näyttää olevan todellinen kaksinaisstandardien asia, mikä ei ole kuitenkaan tietenkään mitenkään tavatonta. Mutta jos haluaa tietää paneelin jäsenten taustat, niin minä olen tässä kymmenen minuutin aikana katsonut äh, kaikkien taustat Joten jos teillä on ongelma jonkun heistä suhteen, jos teillä on ongelma heidän eturistiriitojensa suhteen, niin käyttäkääpä nyt hieman aikaa ja katsokaapa tilannetta ennen kuin lähdette yleisesti ottaen heittelemään syytöksiä. Ei tämä ole nyt minusta kovinkaan ammattimaista. Jos teillä on ongelma, niin hoitakaa se. Jos teillä on ongelma, niin katsokaa se netistä, te näette sen. Eli se, että syytetään heitä jostakin ja sitten, että he sen perusteella toimisivat väärin, niin ei ole tämän, ei ainakaan parna tämän valiokunnan arvostusta. Liittyen edelliseen aiheeseen, jossa minä kritisoin EFSAa siitä, että se ei huomioinut kaikkia tutkimuksia tai katsonut kaikkia tutkimuksia, jotka eivät sopineet heidän näkemyksensä, silloin minun, minulle tavallaan naurettiin. Minusta tässä nyt te olette tavallaan puolueellisia. Jos te ette pidä esimerkiksi aspartaamista, niin silloin teillä on oikeus kritisoida EFSAa, toisissa asioissa ei. Eihän tässä nyt ole kysymys muusta kuin sitä, että vihjaillaan. Tämä, minusta tämä ei ole kohtuullista ja se, että kutsuu tätä skandaalista, niin hei haloo. Ihan oikeasti. Tässä on nyt kysymys olemassa olevien todisteiden uudelleen tarkastelu. Ja edustaja Ajuson kanssa, niin, niin eilähän te hämmästelette puheenjohtaja kuin tuin EFSA toisessa asiassa, niin voin sanoa, että minä olen usein tässä valiokunnassa kritisoinut EFSAa heidän lähestymistavastaan, joten niin minä en ole minkään teollisuuden tai muunkaan palkkalistoilla. Minä vain yritän tässä äh, suhtautua asioihin kohtuullisen järkevästi. Ja nyt en ole kuullut näissä sanoissa, mitä täällä on sanottu, mitenkään kohtuullisia järkeviä ajatuksia, joten minä kiittäisin EFSAa. Ja minun kysymykseni on, tämä on nyt ensimmäinen tarkistus, koska me voimme odottaa sitten nähdä nämä muut tarkistukset ja kuinka monta niitä on. Kiitoksia tästä minuutti 30 äh, sekunnin puheenvuorosta. Seuraava. Kiitoksia. <clears throat> Oikeastaan yhdyn edellisiin, edellisiin puheenvuoroihin. Kiitän EFSAa tästä työstä ja haluaisin esittää äh, niille kollegoille, jotka asettavat tämän kyseenalaiseksi tai haluavat nostaa sen skandaalin tämän tuloksen, mutta toteaisin teille, että ei kaikki ole väärin, mitä te ette poliittisesti haluaa. Tämä tiede on osoittanut, että teidän väitteenne, teidän olettamuksenne ovat väärässä ja se ei sovi teidän pirtaan, siksi te haluatte sitten skandalisoida tämän tieteellisen työn. Eihän näin voi tehdä. Judy Gölin on aivan oikeassa, että se ei ole tämän valiokunnan arvon mukaista, että asettaa EFSA kyseenalaiseksi. Totta kai voidaan aina, aina kysyä ja selvittää, ja epäillä tiettyjä menetelmiä ja tieteellisten menetelmien käyttöä, mutta se, että jatkuvasti, jos poliittisesti tämä ei istu meikäläisen pirtaan, vaikka geneettiset eliöt tai sitten aspartaami, niin, niin heti kun Espa, te, Espa tekee jotain, niin sitten se väitetään, että teollisuus on ostanut Espan ja teollisuus on soluttautunut vaikuttamaan hänen selvityksiin. Se on, uskomattom, se on uskomatonta, jos jokainen tekisi itselleen tällä tavalla parlamentissa. Täällä on kuitenkin sponsoroituja interryhmiä, ja joita teollisuus jopa rahallisesti pyörittää, joka, jos se sopii itse kunkin politiikkaa, niin sitten sitä käytetään. Tällaista pitäisi selvittää, että, jos, että tässä ollaan vähän kaksinaamaisesti toimitaan, että, että hyväksyy oman, omat juttunsa, mutta asettaa Esfan kyseenalaiseksi vaikka on itse teollisuuden tukema erilaisissa interryhmissä. Tämä on uskomatonta. Kiitän EFSAa. Me emme tarvitse mitään äh, aspartaa ja ohjeita elintarvikkeisiin. Annokshan tekee sen myrkyn, niin kuin Korlika Ajuso aivan oikein sanoi, mutta aspartaamia äh, ateriassa se on siedettävä juttu, ja eiköhän nyt luo, hyväksytä tämä asetelma. Kiitoksia tästä minuutti 30 sekunnin puheenvuorosta. Ja sitten sokerinen pohjana Carl Schlüter. Yeah, you mentioned cancer, but... Uh... Mainitsitte syövän. Ja nämä tutkimukset, alkioiden tutkimukset, eh, sikiöiden tutkimukset. Mutta mitä sitten ovat nämä eh, hormonalliset eh, vaikutukset, millä tavalla se vaikuttaa esimerkiksi kehon taursiinitasoon? Mitäs tähän sanotte? Ja sitten minua pohdituttaa. Olette tulleet siihen johtopäätökseen, että tämä on täysin turvallista, selvä. Mutta onko se enemmän tai vähemmän turvallista kuin muut vaihtoehtoiset makeutusaineet? Kiitos. And I follow up on all the others on the conflict of ja sitten kysyn myös näistä eturistiriidoista. Muista, kuinka tätä, tämä ensin äh, USAssa hyväksyttiin hyvin negatiivisin menettelytavoin. Kiitos. Ja sitten lopuksi EFSA. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Siis viidessä minuutissa, koska meillä on 20 yli, ajetaan, otetaan seuraava esityslistan kohta käsiteltäväksi. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin yleisiä kommentteja ja kollegani ehkä sitten avustavat minua näissä yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä. Ensin tämä eturistiriita kysymys. Haluan siihen sanoa, että tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut EFSA 2007 säännöt ja pitänyt EFSA kaikkein edistyneimpänä järjestönä, kun kysymys on eturistiriidoista tilintarkastustuomioistuin antoi useita suosituksia ja laitoi ne täytäntöön uusissa säännöissä 2012 ja todella se on vaikuttanut työryhmiimme ja paneeleihimme, jotka ovat tehneet työtä. Ja haluaisin korostaa myöskin, että äskettäin oikeusasiamies myöskin julkaisi raportin yhdestä tapauksesta ja totesi, että EFSA todella seuraa omia menettelyitään tiukasti. Meillä on uusi järjestelmä nyt, ja tarkistamme sitä ja varmastikin myöskin vahvistamme sitä edelleen. Puheenjohtaja, olitte paikalla äskettäin konferenssissa, jonka EMA järjesti ja suosituksia siellä annettiin, niin ne on kaikki pantu täytäntöön. Voitaisiin sanoa, että EFSAn pitäisi ehkä mennä vielä pidemmälle kuin viisi vuotta. No se sopii, mutta tarvitaanko viiden vuoden järjestelmä yhteen eh, organisaatioon ja sitten kymmenen vuotta johonkin muisiin? Tarvitaan johdonmukaisuutta. Seuraamme tietysti sitä, mitä komission uudet eh, ohjeet ovat ja tietysti jos teiltä tulee aloitteita, niin panemme nekin täytäntöön saman tien. Jos joitakin yksittäisiä kysymyksiä on, jotka liittyvät tähän Rova McEvanin kysymykseen ehkä hyvin lyhyesti kollegani Rova Hebner voisi ehkä tätä kommentoida. You had a question. Kiitos, teillä oli kysymys, joka liittyi, e, että, että millä tavalla näiden asiantuntijoiden, mikä asiantuntijoiden suhde teollisuuden. No tietenkin näissä vuosi-ilmoituksessa ilmoitetaan nämä erilaiset sidonnaisuudet. Asiantuntijat esittävät siitä selvityksen ja tämä koskee sekä paneelin jäsenyyttä ja niiden sääntöjä, mutta me olemme uudelleen arvioineet nämä vuoden 2012 sääntöjen nojalla. Ja näin ollen EFSAn asiantuntijat ovat joko eronneet näistä turistiriidoissaan tai sitten eivät osallistuneet tieteelliseen päätöksentekoprosessiin – Niinpä, aivan erityisesti olet kysyitte, onko yhteyksiä vakeutusainejärjestöihin. Me se toteamme, mitä se tarkoittaa, mutta voin todeta, että yksi jäseneistä on ollut esimerkiksi hintakomiteassa Ajinomotossa, joka on yksi aspartamin suurimmista valmistajista. Tämä oli vuonna 2009 ennen kuin aspartaamityö edes käynnistyi työryhmässä – joka sitten päättyi 2012 tammikuussa. Tämän lisäksi tämä asiantuntijat olivat konferenssissa, jos, joka, jonka sponsorina oli Coca-Cola, jossa luennoitiin vuonna 2009 vakuutusaineista paljon ennen kuin äh, aspartaamin työvi oli alkanut. If there is one minute left for the... Jos on minuutti jäljellä tätä teollisuustietoja varten, pitää paikkansa, että että säännellyllä alalla nämä asiat kootaan yleensä teollisuuden toimista, ja kyllä teollisuudella on, teollisuus on myötä vaikuttanut tässä tapauksessa silloin, kun me kasasimme tämän paketin ja kokosimme sen tiedon, joka oli tärkeää. Jos järjestelmä on eri, niin se on ihan ok, mutta tällainen järjestelmä on nyt käytössä. Ja mitä tulee siihen, että me suosisimme jotakin teollisuutta toisen asemesta. Kriteerit on selvästi kuvattu äh, tässä lausunnossa, emmekä me laske kuinka monta sanaa tulee tälle tai tuolle puolelle, mutta se mikä on tärkeää meille on se, että että pidetään, pidetäänkö näissä kiinni laatustandardeista, joita meillä on käytössä näissä selvityksissä. Mitä tulee erityisesti, erityisesti Schlüterin kommentteihin, minun käsitykseni on, niin kuin mainitsin alussa, että, että meillä on kokonainen arkisto näitä selvityksiä, eli ne, näin ollen ne asiat, joita ei ole tässä esitelty, niin ne kyllä löytyvät meidän raporteissamme. Ja lopuksi puheenjohtaja, jos sopii, niin mahdolliset lisä, tekniset lisäselvitykset, minun kollegani voi hoitaa ne minuutissa. Eine Minute. Yksi minuutti. One minute. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Regarding the crisis... Kiitos puheenjohtaja. Nämä tutkimuksen kriteerit ovat hyvin avoimia, joita siis käytimme. Ne näkyvät täysin tuosta julkaisusta ja aspartaamin laususta myös siellä liitteessä. Ne ovat, niin olemme olleet kriteerien kautta hyvin tiukkoina, kuinka tätä kirjallisuutta etsittiin, kuinka sitä dokumentoitiin, kuinka eh, kriteerit eh, tietojen hankkimiseen ja tutkimusten tulkintaan eh, toteutettiin. Kaikki on täysin tuossa lausunnossa kuvattuna. Jokainen tutkimus, joka siinä on otettu huomioon, olipa kysymys sitten myönteisestä tuloksesta tai kielteisestä tuloksesta Espartimin osalta. Kaikki on kuvattu täysin ja olemme käyttäneet kansainvälisiä tieteellisesti tunnustettuja standardeja, kuten vaikkapa Clivin standardia. Ja haluan korostaa myöskin sitä, että kriteerit, joita käytimme, ovat täsmälleen samoja. Onpa sitten tutkimuksen tulos se, että aspartamilla on terveysvaikutuksia tai, näyttä, tai eikö niitä sitten ole, niin millä lailla tätä ei ole asetettu kyseenalaiseksi. Ja vielä viimeiseksi näistä muista kohdista. Olemme tarkastelleet kaikkia näitä taurisiini, myöskin fenylanaliini, ja aspartaami, kaikki nämä otimme huomioon, mutta tämä ei millään lailla vaiku- ole erilainen kuin mitä asparagiinihappo vaikuttaa. Kiitoksia. Valitettavasti kaikki kysymykset eivät saaneet vastausta. Mutta näin on marjat. Meillä on vielä yksi esityslistan kohta, eli kohta 24. Ja Klaus Schlüter on, puhuu tästä. Oder erste Kommission? Vai komissio ensiksi? Komissio ensin. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos eh, tästä mahdollisuudesta selittää tilannetta ja olosuhteita alkuperä direktiivin hyväksymisen yhteydessä ja liitteenä on myös Choloksen ja Borsin kirjeet liittyen teidän huolenaiheeseenne parlamentin mahdollisuuksista valvoa näitä toimenpiteitä. Alkuperäinen lainsäädännöllinen teksti ladattiin 26. marraskuuta rekisteriin, äänestys oli 5. marraskuuta. Ja myönnän, että tämä oli hyvin tiukka tämä aikataulu. Tämä johtui osittain äh, arvamattomasta hallinnollisesta ongelmasta sekä tiukasta aikataulusta, jonka sisällä äh, äh, komission oli pakko hyväksyä nämä toimenpiteet. Sitten sisältöön. Tämän toimeenpanosäädöksen valmistelu tehtiin tutkimuksen pohjalta. Tämä tutkimus on julkinen ja komission osastot laativat myös vaikutusten arvioinnin. Kävi ilmi, että eniten etuja oli vaihtoehto ykkösessä, eli jossa maa, jäsenvaltio on maantieteellinen taso ja sitten on kaksi erilaista järjestelmää, jossa määritellään ää, äh, läht, ä, alkuperä naudanlihalle. Me olemme käyneet teknisiä keskusteluita jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Keskustelut olleet tarkkoja ja pitkiä ja olemme tehneet kaikki ponnistelleet mahdollisimman paljon niin, että tästä tulisi hyvä luonnos. Uuden asetuksen pääasiat ovat seuraavat. Meistä se antaa hyvin selvät ja homogeeniset säännöt, joita on noudatettava koko unionissa. Siinä on mukana myös tarvittavat seurattavuus, seurattavuussäännöt alkuperän tarkistamiseksi ja kasvatuspaikan tarkistamiseksi. Ja tämä asetus kattaa siis kaiken lihan ja sen, missä karja on kasvatettu, missä se on teurastettu ja myös äh, minimimääräajat äh, karjalle, koska ne voidaan äh, katsoa tämän asetuksen alaisiksi, niin että voidaan olla varmoja siitä, että tämä eläin, kyseessä oleva eläin on viettänyt suurimman osan elämästään kyseisessä jäsenvaltiossa niin, että se olisi uskottavaa kuluttajalle. Tämä kasvatettu tai teurastettu jossain, se tulee niistä, niille eläimille, jotka ovat syntyneet ja teurastettu tietyssä jäsenvaltiossa, ja että tämä voidaan myös todistaa viranomaisille tarvittavalla tavalla. Tässä on otettu mukaan myös mahdollisuus toimijoille merkitä vapaaehtoisesti tai antaa vapaaehtoisesti lisäinformaatiota näiden sääntöjen ulkopuolelta. Ja prosessin lopuksi keskusteluissa jäsenvaltioiden kanssa äänestyksessä 5. marraskuuta lopputulos oli selkeä enemmistö tälle ehdotukselle. Me tiedämme, että sekä kuluttajat että teollisuuden järjestöt ovat pitäneet näitä uusia sääntöjä hyvänä. Ja nämä toimeenpanosäännöt, keskustelu niistä oli pitkä ja monimutkainen, lopputulos oli hyvä kompromissi ja tätä kautta kuluttajat voivat helpommin tehdä valintoja. Mutta olen samaa mieltä kyllä, kun meillä oli niin kiire saada tämä hyväksyttyä, siinä oli vain viikko aikaa välillä toimittaa teille tämä luonnos ja ennen kuin komiteassa äänestettiin, olemme pahoillamme tästä. Ja haluaisin luvata, että tämä, tätä tilannetta pyritään välttämään tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia Renate Sommer ja Sten Schlüter. No, tämä nopeutettu menettely ei minullekaan sovi. Se on kuitenkin tärkeä aihe jota, jota, jota olemme käsitelleet laajalti ja edelleenkin tulemme käsittelemään sitä sellainen aine, joka on kovasti kiistelty, kiistelty ja sitten meidät asetetaan vain yhtäkkiä tosi seikkojen eteen, sitä ei voida hyväksyä. Siinä ohitetaan parlamentti. Haluan ennen kaikkea myös tietää, miten nämä kustannukset ovat muodostuneet tässä jutussa, vai enkö sitten kuullut kaikkea? oikein ymmärtänyt kaikki. Minä olen ymmärtänyt tätä komission ehdotuksen niin, että se on hyvin mutkikas ja kallis, ja epäilen, että tämä on ylipäätään käytännössä toteutettavissa. Olisin siitäkin kernaasti kuullut jotain, mutta ehkäpä jotakin asiaa en ole vaan havainnut viime kuukausina. Joka tapauksessa olen pikkuisen kauhistunut siitä, mitä komissio on tässä puuhannut. It's totally clear when we voted on this. On todella selvää, kun äänestimme tästä, niin ajattelimme samanlaista rakennetta kuin naudan lihamarkkinoille, jossa on eri elinkaari tai lihankaari otettu huomioon. Nyt tässä mennään ihan eri suuntaan. Teillä on ilmeisesti aikapaineita, mutta uskon, että jos näin olisi todettu, niin oltaisiin toimittu sillä tavalla kuin sovitti. Nyt sitten sanotte, että kuluttajajärjestöt ovat tyytyväisiä. Mikä niistä on tyytyväinen, vain että otetaan huomioon vain kaksi paikkaa eikä kolme? Mikä kuluttajajärjestö on pitänyt kahta parempana kuin kolmea? Ja kun teitte vaikutusten arvioinnin, niin otit, huomioon aivan epärealistiset hintakorotukset ja sitten pohjasitte niille näissä skenaarioissa, ne, vaikka jäsenvaltiot itse asiassa ovat halunneet mennä sellaiseen suuntaan, että olisi kolme paikkaa, ei kaksi. Tietysti voidaan sanoa, että on määrä enemmistö, no ehkä koska jotakin halutaan, mutta ei, ei mitään. Me haluamme kuitenkin mahdollisuuden tässä keskustelussa ja sellaisen ehdotuksen, jossa on nämä kolme paikkaa. Te ette ole tätä ehdottaneet. Senpä takia olemme hyvin järkyttyneitä tästä. Meillä ei ollut edes mahdollisuutta reagoida, vaikka kuitenkin oli hyvin selvää, että puhuttiin näistä kolmesta paikasta. Ja komissio epäonnistui täysin myöskin tässä kuljetusdirektiivissä, kuljetusaikojen vähentämisessä. Olisimme voineet ainakin nyt tällä tavalla parantaa eläinten hyvinvointia tässä. Ja jos nyt ette otatte tämän syntynyt ja kasvatettu osa, niin ainakin pitäisi ottaa huomioon nämä kuljetukset. Tämä ei sovi. Menkää kotiin ja tehkää tämä työ paremmin. McEvan. Um, thank you. I'm speaking on behalf... Kiitos. Puhun Glenis Vilmotin nimissä, mutta olen samaa mieltä kaikesta, mitä hän sanoo. Kash juuri kysyi kysymyksen, miksi vain kaksi pihville meillä, tai pihvilihalle meillä on nämä neljä paikkaa. USA on otettu käyttöön naudanlihalle, porsaanlihalle, kananlihalle, lampaanlihalle nämä samat standardit. Miksi meillä ei voi olla sitä? Minusta tässä ei ole järkeä. Koska jos on tällaisia porsaareikiä, niitä käytetään. Meillä on jo kaikenlaisia ongelmia, joista kaikki tietävät, jossa lihan viimeinen käsittely on siellä ja täällä ja siksi se voidaan merkitä niin ja näin. Miksi me emme kerrankin toimi selkeästi, niin, että ihmiset tietävät, mitä ne syövät? Ja jos te sanotte, että, että yritykset eivät kykene tähän, no hevoskandaalin jälkeen, niin ainakin Iso-Britanniassa merkitään, kauppaketjut merkitsevät kaiken lihan. Eli se on ihan mahdollista merkitä esimerkiksi jauheliha ja kaikki, koska niin jo tehdään. Eli hoitakaa nyt homma kerrankin kunnolla. Osama? Kiitos sitten edustaja Sommer. Intervenien. Niin, nyt tässä sanottiin väärin. Osittain parlamentti toivoi tätä kolme asteista merkintä, ähm, merkintä mutta se ei nyt lävitse me annoimme sitten komissiolle tehtävän. Ei ole niin, että nämä, tämä vaiheinen alkuperä alkuperämerkintä olisi se, mitä haluamme. Me halusimme vain komissiolta pyytää selvittämään, että onko se mahdollista. Eli ei tämä nyt ole niin mielenkiintoista kuluttajalle, missä tämä eläin on syntynyt. Ja sen lisäksi me totesimme kollega Schlüter, että eläinsuojelunäkökulmat elintarvike lainsäädännössä eh, ei kuulu sinne. Ja te äänestitte tämän puolesta. Ja eh, rituaalinen teurastus ja eläinten elävänä kuljetus kuuluvat eh, eläinten suojelun pariin ja huomioidaan komission uudessa strategiassa, mutta että se jätetään kuitenkin elintarvikemerkintöjen ulkopuolelle ja näin myös toimittiin. Ja sen vuoksi halusin tässä nyt korjata. Eli ei tämä nyt ihan niin ole kuin kollegat täällä ovat sanoneet liittyen tähän elintarvikkeiden merkintädirektiiviin. Ei muuten pidä paikkaansa. Tämä kolmevaiheinen merkintä oli parlamentin kanta neuvotteluissa. Tämä kanta ei mennyt lävitse, mutta Euroopan parlamentin kanta oli tämä kolme vaiheen merkintä. Mutta neuvotteluissa voimme kaatua tähän, että tähän on neuvottelutulos. Toistan. Euroopan parlamentin kanta oli se, että on tämä kolmen vaiheinen merkintä. Kaikki muu, mitä väitätte, on väärin. Väärin puhtaasti väärin. Se on sovittu. Väärin. Neuvotteluissa lopputulos oli toinen, mutta Euroopan parlamentin kanta oli tämä kolmen vaiheen merkintä. Entschuldigung. Anteeksi. Die Position des Niin, parlamentin kanta. Parlamentin kanta ja toistan sen vain niin kuin täällä äänestettiin. Ja miten mentiin neuvotteluihin. Vaikka se ei nyt teille passaa, edustaja Sommer. Se ei ole väärin. Se kanta, josta täällä äänestettiin, oli kolme vaiheinen. Anteeksi, tämä on periaatteellinen asia. Mehän eh, eh, neuvotteluissa neuvoston kanssa sovimme kompromissista, joka on osa tätä elintarvikeasetusta. Ja se on sitten loppupeleissä myös parlamentin kanta, jos kompromissiin suostuu. Sitten aikaisemmissa vaiheissa tätä lainsäädäntöprosessia, se on toinen juttu, mutta loppupeleissä parlamentin kanta on nyt mennyt tähän osaksi tätä kompromissia. Kompromissi, sen äh, parlamentti hyväksyi kaikki poliittiset ryhmät, siksi kompromissi on tämä elintarviketurvallisuus, jos on myös parlamentin kanta. Mehän puhumme eri käsitteistä. Kompromissi, mutta alkuperäinen kanta, mikä meillä oli, kun lähdimme neuvotteluihin, oli tämä kolme vaiheinen Ja sitten jäljelle jäi se, mitä me sovimme neuvoston kanssa. Loppu. No niin, nyt komissio, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Jos äh, varmasti teille sopii, niin komissio toimii sen tekstin pohjalta, joka lopulta sitten hyväksyttiin ja voin lukea sen artikla 269 ottaa huomioon vaihtoehdot sille, kuinka äh, alku perä tai maantieteellinen lähtökohta ilmaistaan jokaisessa äh, eläimen elämän aikana syntynyt syntymis-, kasvamis- ja teurastamispaikka. Tämä on siis tämä lainsäädäntöteksti, jossa on näitä vaihtoehtoja. Ja kuten ensimmäisessä puheenvuorossani totesin, olemme tehneet vaikutusten arvioinnin, jossa olemme tarkastelleet kaikkien kyseessä olevien osapuolien etua. Ja tämä kattaa tietysti ensisijaisesti kuluttajat, mutta myöskin tuottajat ja toimijat. Ja hyvin tärkeä kysymys tietysti myöskin on näiden toimien kustannus. Ja arvioimme, että että se olisi 1,2 prosenttia, 1-2 prosenttia per eläin. Jos on syitä, syitä, joista tämä syntynyt tai jossa tätä voitaisiin tavallaan verrata tähän naudanluhan. Ja yksi siitä on, että tuotantosykli näillä äh, eläimillä, sijoilla, äh, siipikarjalla ja lampailla ja muilla on paljon lyhyempi kuin äh, naudanlihalla. Ja syntymäpaikka siipikarjalla vaikka, tai siis kanoilla on kuluttajille aika vähäpätöinen seikka ja myöskin olemassa oleva eläinten identifiointijärjestelmä ei anna mahdollisuutta jäljittää kaikkien näiden lajien syntymäpaikkaa. Ja jos sitten pakotetaan tähän kaikki, niin tämä tuo lisää kustannuksia ja tässä vaikutusten arvioinnissa emme nähneet niitä kuitenkaan tarpeellisiksi siis perustelluiksi. Sitten esitettiin kysymys leikkujätteistä ja jauhelihasta ja asetuksessa otetaan samanlainen lähestymistapa niin kaikkiin, kaikki tuotteisiin kuin muihinkin lihoihin, mutta kuitenkin kysymys on siitä, että leikkujätteiden valmistajan ja jauhelihan valmistajan valmistajat tekevät useista lähteistä tulevien lihojen kanssa työtä ja sen takia halusimme antaa siis toimijoille mahdollisuuden ilmoittaa EUn alkuperänä ja tällä tavalla luulen, että olenkin vastannut kaikkiin suurimpiin huolenaiheisiin, jotka tässä tulivat esille. Kiitos puheenjohtaja. Einmal kurz eine Nacht. Pieni lyhyt lisäkymys Karl Schlüteriltä. mihin tutkimukseen viittaatte, kun sanotte, että, että kuluttajat eivät halua tietää äh, äh, kanojen syntymäpaikkaa ja mitkä kouluttajajärjestöt olivat tyytyväisiä siihen, että teillä oli kaksi paikkaa eikä kolmen asemesta. Tehän sanoitte, että tyytyväisiä. Mitkä ne olivat? Minuutti ja sitten täytyy lopettaa. I don't say, Mrs. Luther. Herra Schlüter, en minä sano, että he olivat onnellisia. En sanonut. Minä sanon, että me pyrimme löytämään tasapainon kaikkien intressien välillä. Kuluttajat, toimijat ja tuottajat ja katsoa myös kustannuksia. Ja jo, johtopäätös oli, että kuluttajille ei olisi kaikkein tärkeintä saada tietää tarkka kanan syntymäpaikka. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on päättynyt. Tapaamme 9. tammikuuta jälleen kello 9.10 Envi Itre-kokouksessa. Sitten äänestämme 22. 23. tammikuuta ja se on sitten Brysselin seuraava kokous. Kiitän kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyöstä tänä vuonna. Myös salihenkilökuntaa, hyvästä palvelusta ja sihteeristöä, ennen kaikkea myös tulkkeja, jotka ovat aina tukeneet meitä työssämme. Ilman teitä tämä homma ei olisi ollut mahdollista. Toivotan teille kaikille hyvää, mukavaa joulujuhlaa, hyvää uutta vuotta ja että sitä, että tapaamme terveenä jälleen äh, tammikuussa. Hyvää jatkoa, kuulemiin.